tuottaa erinomaista, eikä sellaista supermarkettia niin kuin me ylemme, yleensä näemme. Toisekseen mikrotasolla meidän täytyy poistaa sellaiset esteet, joita on tarkoituksella laitettu yksittäisten kuluttajien ja valistuneen valinnan väliin. Esteet, jotka liittyvät oikeudelliseen varmuuteen ja huonoon, ylittävään täytäntöönpanoon, jotka vaikuttavat hinnoitteluun, laskutukseen ja jotka koskevat erityisesti energiaa ja markkinoita ja äh, taloudellisia äh, rahapalveluja. Meidän täytyy vahvistaa niitä heikkoja lenkkejä markkinoilla, joilla voidaan taata parempi kuluttajansuoja ja myös mahdollisuus kollektiivisiin valituksiin me voimme vapauttaa sisämarkkinoiden potentiaalia aktiivisella osallistumisella. Äh, toimijat osallistuvat, jos markkinat ovat käyttäjäystävällisiä. Minusta seuraavan sukupolven sisämarkkinauudistus pitäisi olla sellainen, että rakennamme kuluttajaystävällisen markkinat. Ovatko sitten nämä kuluttajat tai käyttäjät, on sitten kysymys kuluttajista tai pk-yrityksistä tai, tai bisneksestä verkossa. Tämä tarkoittaa selviä sääntöjä ja selkeitä oikeuksia, selkeätä markkinaseurantaa, uskottavia markkina-analyysejä, selvää täytäntöönpanoa, kohdennettua kohdennettuja selvityksiä markkinavirheistä ja sitten myös kohtuullisia mahdollisuuksia esittää oikeudellisiakin valituksia. Se, että sisämarkkinat toimivat digitaaliaikakaudella, me tarvitsemme uusia puitteita ohjeista, maksuista, täytäntöpanosta ja yksityisyydestä nyt täytyy keskittyä sellaiseen asiaan, joka tulee olemaan kuluttajapolitiikan kulmakivi lähivuosina. Nimittäin se on ehdotus uudesta kuluttajasuojadirektiivistä. Tavoitteet ovat selkeitä. Ja tarkoituksena tällä esityksellä on, että saadaan parempia hintoja ja enemmän valintaa kuluttajille ja kotitalouksille nykyaikaisilla säännöillä, jotka perustavat korkeaan suojelun tasoon. Äh, kun me esitimme tämän ehdotuksemme lähes vuosi sitten, äh, asiasta on käyty runsaasti keskustelua, erityisesti tästä kuluttajasuuden direktiivistä. Olen kuunnellut kaikkia osapuolia. Olen havainnut tukea tälle ehdotukselle, mutta olen myös huomannut, että on esitetty kriittisiä kommentteja, erityisesti niiden taholta, jotka pelkäävät, että tämä ehdotus vähentää kuluttajasuojan tasoa EU-ssa otan tämän kritiikin hyvin vakavasti. Kuitenkin uskon vankasti, että tämä tuleva direktiivi tulee tuomaan etuja kaikille kotitalouksille Euroopan unionissa. Huomenna iltapäivällä teidän valiokuntanne järjestää kuulemistilaisuuden tästä ehdotuksesta kuluttajasuoja, kuluttajasuojadirektiiviksi kuluttajien oikeuksien direktiivistä. En epäile ollenkaan, etteikö sinusta tulisi hedelmällinen tapahtuma. Me olemme kiinnostuneita kuulemaan teidän uuden äh, esittelijänne herra Anders Schwabin näkemyksiä ja onnittelenkin häntä siitä, että hän on saanut tämän hyvin tärkeän tehtävän hoitaakseen. Mutta haluaisin esittää teille eräitä äh, asioita nyt tässä ja tänään. Ensinnäkin kun olen kuullut kritiikkiä tästä ehdotuksesta, ymmärrän, että monet ovat epävarmoja siitä, mitkä ovat sen mahdolliset taloudelliset vaikutukset. Vaikutusarviointi, jonka komissio hyväksyi yhdessä tämän ehdotuksen kanssa, ja puuttuu moniin näihin huolenaiheisiin mutta sellaisilla aloilla, jossa tieto on riittämätön, aion täydentää meidän tietopohjaamme. Aivan erityisesti Lähitulevaisuudessa tulen esittämään tällaisen täydentävän laatuselvityksen kuluttajien käsityksistä siitä, millä, minkä, mihin toimiin kuluttaja voi ryhtyä silloin, kun tuotteet ovat huonoja tai virheellisiä. Ymmärrän, että tämä on linkin, niin tärkeä asia, että sitä ei voida jättää sivuun. Toisekseen on esitetty huolia siitä, että mikä tämän ohjelmuksen laajuus on minun yksikköni ovat valmistelleet vertailutaulukon, jossa osoitetaan, eh, mitkä ovat eh, tämän ehdotuksen päävaikutukset kansallisella tasolla kuluttajan suojaan. Siellä on myös laadittu tällainen eh, selvitys tai muistio, jossa puututaan tärkeimpiin juridisiin kysymyksiin, joita on otettu esille tähän mennessä. Täytyy olla selvää, että tämä vertailutaulukko ei korvaa, vaan täydentää tätä vaikutusarviota, joka tehtiin tämän ehdotuksen yhteydessä. Se on elävä dokumentti ja, ja sitä pitäisi rakentaa ajan myötä. Ja sen nykymuoto osoittaa, että, että se täydentää nykyisiä Euroopan kuluttajien oikeuksia. Se, siinä pyritään myös poistamaan tällaiset ää, piilokulut myös kahden viikon mietintäaika tullaan takaamaan myös etämyynnässä. Ensimmäistä kertaa EU kieltää tällaiset ruksattavat laatikot. Myös riippumatta tämän siirron arvosta, niin suojaa lisätään ja aion jatkaa keskustelua kuluttajajärjestöjen kanssa ja kansallisten äh, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ja olen havainnut näissä keskusteluissa, että siellä, ollaan ymmärtäväisiä, siellä on ymmärrettäviä ja perusteltuja huolia äh, suojan oikeasta tasolta. Esimerkiksi äh, mitkä ovat takuujaksot ja missä järjestyksessä sitten voidaan esittää valituksia. Olen valmis jatkamaan tätä yhteistyötä teidän ja neuvoston kanssa kaikista kysymyksistä, jotta voitaisiin määrittelemään, että millä tavalla näitä kuluttajaoikeuksia voidaan täydentää ja lisätä. Mutta minun täytyy sanoa, että en luovu periaatteista, että saadaan yhdet säännöt, jotka, joka, koskee kaikkia, toi, kaikkia liiketoimintamuotoja ja kaikkia kuluttajia nettiä myöten. Olen luottavainen, että neuvottelussa voimme ja pääsemme oikeaan tasapainoon ja tällä tavalla saamme Euroopan kansalaisille hyvän palvelun lähivuosiksi. Voin vakuuttaa teille täällä tänään, että komissio on avoin rakentavaa yhteistyötä varten. Tämän lisäksi haluan näiden yhtenäisten Euroopan oikeuksien ansiosta pystymme toimimaan yleiseurooppalaisella tasolla, jotta voidaan lisätä kuluttajien tietämystä heidän omista oikeuksistaan. Kuluttajien oikeudet eivät ole hyviä, jos shoppaajat eivät tunne niitä. Näyttö osoittaa, että kuluttajat ja usein myös kauppiaat eivät ole tietoisia kuluttajien oikeuksista. Tämä on keskeisen tärkeä asia silloin, kun me luotamme teidän tukeenne tältä Euroopan parlamentissa, jotta tilannetta saadaan parannetuksi. Minun yksikköni on aloittanut valmist- uusien aloitteiden valmistelun ja me otamme, mukaan kaikki asiantuntijat ruohonjuuritasolta, jotta voitaisiin määritellä kustannustehokkaat parhaat käytänteet ja siltä pohjalta syntyvät ratkaisut. Ja tässä mennään seuraavan asiaan. Keskeiset oikeudet osoittavat vahvuutensa vain silloin, kun niille saadaan tukea täytäntöönpanolla ja tehokkailla valitusmahdollisuuksilla. Ja haluankin puuttua nyt näihin asioihin. We notice that on expanding... Olemme havainneet, että näillä kuluttajamarkkinoilla monet kuluttajat ovat harmissaan laittomista kauppakäytäntöistä, harhaanjohtavasta mainonnasta ja, epä, ja turvattomista tuotteita ja liian ylilaskutuksesta. On selvää, että nykyisten sääntöjen käyttöiden pohjalta jäsenvaltioissa usein harmistuneet kuluttajat eivät saa riittävää korvausta. Komissio on tutkinut tätä ongelmaa Olemme, meillä on selvityksiä, olemme keskustelleet asioista toimijoiden kanssa tai sidosryhmien kanssa. Me olemme tehneet tutkimuksia ja järjestäneet kuulemistilaisuuksia. Minun yksikköni on nyt laatimasta vaikutusarviointia, joka määrittelee ja arvioi mahdollisia ratkaisuvalleja. Olen sanonut aikaisemminkin ja toistan sen nyt tässä tänään. Me emme ole luomassa eh, valituskulttuuria Eurooppaan koneistot, joista saadaan äh, turvatoimet mahdollista väärinkäyttöä, vaarallisten väärinkäytösten varalta ovat tämän työn keskiössä. Lopuksi haluaisin vielä kertoa äh, tästä täytäntöönpanosta, niin kuin Malcolm esitti. Puheenjohtaja Parossa äh, painotti äskettäin, että kun EU antaa sinne kansalaisille monia oikeuksia, niin täytäntöönpanosta tulee haaste. Täytäntöönpano on, siinä on kyse siitä, että annetaan todellisuudessa ihmisille oikeudet. Ja tällaiset toimet ovat olleet kulmakivenä toiminnassa, niin siitä lähtee, kun ryhdyn toimintaan komissiossa. Komissio on, on luonut kokonaisen uuden koordinoidun Euroopan laajuisen täytäntöönpano konseptin, jota on tehty kiinteässä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, ja tästä kiitän kansallisia viranomaisia. Tämä on tapahtunut vuodesta 2007 lähtien. Samanaikaisesti olemme arvioineet tiettyjä markkinasektoreita, lentoliikennettä, kännykkäliik- kännykkäsektoria ja sähkö- elektronisia tuotteita. Ja jos ongelmia on havaittu ja jos niitä ei ole oikeaistu riittävän ajoissa, niin – näitä, rik, näitä rikkomuksia vastaan ryhdytty toimiin. Ja tässä on todettu, että tällä on saatu aikaan huomattavia parannuksia seurattaessa kuluttajien sääntöjä niillä alueilla tai kuluttajien oikeuksia niillä alueilla, kun niitä on havaittu. Mutta meillä on edelleenkin pitkä, pitkä matka kuljettavanamme. Ja tästä syystä heinäkuussa me esitimme tiedonannon, jossa tähdentään siihen, että saataisiin tehokkaampaa täytäntöpanoa, joka on johdonmukaista, joka on johdonmukaista koko EUn alueella. Tiedonanto läht- määrittelee meidän prioriteettimme, jotka sitten luovat yleiset kehykset EUn täytäntöpanopolitiikalla lähivuosina. Nämä prioriteetit sisältävät, sisältävät, sisältävät muun muassa seuraavat. Parempaa markkinavalvontaa Euroopan tasolla, jotta selvitetään, mitkä markkinat eivät palvele asiakkaita ja luodaan parempi, täytäntöönpanon yhteistyö jäsenvaltioiden kesken, erityisesti äh, suhteessa kolmansiin maihin, kuten USA ja Kiina, ja parempaa näkyvyys ja läpinäkyvyys seurannassa ja toiminnassa. Tämä täytäntöönpanon tiedonanto täytyy nyt siirtää konkreettisen toiminnan tasolla. Ja lausunto ja äh, erityisesti tuki parlamentista tälle asialle on keskeisen tärkeä silloin, kun rakennetaan tätä täytäntöpanopolitiikkaa lähivuosille. Arvoisat jäsenet, minun täytyy lopettaa tämä puheenvuoroni. Minä voin, toivon, että voin luottaa teidän tukeenne aloitteillemme ja voin vakuuttaa teille, että me tulemme kiinnittämään huomiota siihen, mitä te esitätte täällä. Kiitoksia. Well, thank you uh, very much indeed. Kiitokset oikein paljon, hyvä komission jäsen, hyvin selkeästä ja suorasta esityslistasta, jonka pohjalta voimme yhdessä tehdä työtä kuluttajakysymysten parissa. Meillä on nyt komission jäsen paikalla noin 40 minuuttia, joten puhujalistalla ovat seuraavat henkilöt niin, että tiedätte, koska niitä taitaa nyt olla niin paljon, että olkaa hyvin lyhykäisiä kysymyksissänne. Eli täällä on. Mr. Schwab, Mrs. Gephardt uh, and Mrs. Turinen, Mrs. Schaldemose, Mr. Repo, Mr. Rochefort, uh, Mrs. Calnietti, Mr. Tarabella, Mrs. Rapti, Mrs. Steeler, Mr. Beelan, Mrs. Weiler, Mrs. Karatsa-Bilt and Mr. Correa. So, unless... Joten onko vielä, no tietenkin jokainen haluaa puhua, mutta olkaa hyvin lyhykäisiä. Ja kysymykset esitään kolmen ryhmissä, koska sitä kautta saamme paremman vuoropuhelun. Ensin kuluttajaoikeuksien esittelijä Andrew Schwab, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ja koskapa täällä nyt on niin paljon kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron, puhun hyvin lyhykäisesti. Ensinnäkin suurkiitokset komission jäsen Kunevalle hänen esityksestään. Sehän on varmasti ihan oikeassa eh, siitä, että kuluttajaoikeudet eh, ovat muutos, murros pisteessä Euroopassa. Mutta sisämarkkinoiden eh, muutoksessa täytyy huolehtia siitä, että asiat eh, muutetaan oikealla tavalla. Sen vuoksi me tarvitsemme myös eh, tarpeeksi aikaa, jotta voimme käsitellä tätä direktiiviehdotusta liittyen kuluttajaoikeuksiin. Tästähän meillä on huomenna myös kuulemistilaisuus. Ja me yritämme ryhmien poliittisten rajojen ylitse saada aikaan hyvän pohjan kuluttajasuojalle. Voitte laskea meidän tukemme varaan, mutta voin nyt jo sanoa, että todennäköisesti ei kuitenkaan eh, niin nopeasti kuin te toivotte. Me yritämme tässä löytää kultaisen keskitien kuluttajille niin, että me saisimme, eh, että kuluttajat saavat jatkossa laajaa ja hyvää tarjontaa, mutta toisaalta heille voidaan taata myös eh, kuluttajasuojaa. Tässä asiassa teillä on meidän tukemme. Sen lisäksi tämä toinen asia, jonka te meille esittelitte, nimittäin äh, tästä äh, osoitteesta, tästä äh, kannekysymyksestä on myös hyvä te olette tästä puhuneet aikaisemminkin ja amerikkalaisten ehdotus ei välttämättä ole se, mikä tänne sopii. Meidän täytyy huolehtia siitä, että äh, huomioidaan eri jäsenvaltioiden erilainen oikeudellinen äh, perinne myös. Sen vuoksi minun täytyy nyt ikävä kyllä sanoa teille, että EPP tällä hetkellä äh, ei välttämättä tätä täysillä tue. Meidän täytyy nyt tätä hyvin tarkasti katsoa, koska emme esimerkiksi ole ihan vakuuttuneita siitä, mitä USAssa on tapahtunut. Uh, Mrs. Gephardt. Dankeschön. Äh, Edustaja Gebhardt, kiitoksia. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia komissaari Kuneva tästä esitystä. Ja yksi lause oikein äh, minua kiinnosti, sanoitte, että tarvitsemme aktiivista kuluttajapolitiikkaa, sitä me haluamme kaikki. Ja aktiivinen kuluttajapolitiikka sisältää tietenkin myös sen, että politiikka uusiutuu jatkuvasti ja että se voi kehittyä. Mutta kuten te, niin äh, me ehdotamme, että jos me ehdotamme täyttä harmonisointia, niin silloin meillä ei ole näitä tätä lähestymistapaa. Meillä ei ole mahdollisuutta kehittää tätä toimintaa niin kuin se olisi tarpeen, koska tätä kehitystä jarrutettaisiin sillä tavalla, miten Euroopan miten eurooppalaista lainsäädäntöä tehdään. Siksi uskoisinkin, että tässä, tässä tapahtuisi päinvastoin. Ja me haluamme hyvää kuluttajansuojaa, eikä niin kuin herra Schwab äsken totesi, sisämarkkinoita varten, vaan ihmisiä varten sisämarkkinoilla. He ovat meidän keskipisteessämme. Siitä syystä me tulemme hyvin tarkkaan katsomaan, mitä te olette ehdottanut. Olen iloinen myös siitä, että herra esittelijämme on sanonut, että meidän täytyy kaikessa rauhassa selvittää, mitä me teemme, jotta sitten ei mennä väärään suuntaan, ettei ettei mennä ajasta allikkoa. Ja sitten tämä ryhmäkanne, collective redress. Äh, olen samaa mieltä, että olen kanssanne samaa mieltä siitä, jos te edelleenkin äh, vietetään projektia eteenpäin. Me haluamme tietenkin yhtä vähän kuin te tai kukaan muukaan täällä Euroopan parlamentissa amerikkalaista järjestelmää. Se, eh, me olemme eurooppalaisia, meillä on meidän oikeudellinen, oikeudelliset yhteytemme, meidän juridinen yhteistyömme, joka on aivan toisen näköinen kuin USAssa. Ja se täytyy myös ottaa huomioon. Ja se, mitä me haluamme, on, että ihmiset, jotka kärsivät vahinkoja, joka tapauksessa saavat, oikeuks, saavat käyttää oikeuksia, ja enemmänkin kuin pelkästään materiaalisia oikeuksia. Ja toinen asia, mitä me haluamme ottaa tällä sisämarkkinoilla, joka meillä on, että yritykset ja erityisesti PK-yritykset eivät joudu kaltoin kohdelluiksi sillä tavalla, että suuryritykset antavat, aiheuttavat, oikeastaan saavat, saavat kilpailussa kohtuutonta etua hintapolitiikallaan. Ja me meidän ryhmässämme haluamme joka tapauksessa vahvistaa teidän, teitä tällä tiellä – me tulemme kyllä tarkkaan selvittämään yhtä lailla kuin kollegaani Schwab, mutta olemme kuitenkin myönteisessä hengessä tässä mukana. And finally in this round of questions. Ja sitten viimeinen kysymys, uusi jäsen, edustaja Tyrnen. Kiitos puheenjohtaja. Äh, haluaisin puhua Tanskaa haluaisin puhua tästä kuluttajadirektiivistä. Kiitos sinun alustuksestasi. Eikä voi olla epäilystäkään siitä, etteikö sinun tavoitteesi olisi hyvä. Mekin haluamme samaa avoimuutta ja suojaa ja turvaa. Kysymys on vain se, että millä tavalla voimmeko pitää samaa tasoa kuluttajasuojassa koko Euroopassa. Me ainakin olemme hieman skeptisiä tämän suhteen vihreässä ryhmässä sitä, että harmonisoitaisiin täysin kaikki asiat. Kaksi asiaa, kaksi kysymystä. Mikä tausta on sille, että komissio selonteossaan on ottanut vain muutamia asioita mukaan direktiivistä, eikä kaikkea. Tästä nyt on kuitenkin käyty suurta keskustelua ja esimerkiksi on monia asioita, mitä te ette ole ottaneet mukaan. Eli onko kysymys nyt sitten tällaisesta käynnissä olevasta työstä vai tuleeko lisää? Otatteko te mukaan jatkossa enemmän? Ja monilla juristeillakin on ollut ongelmia kuluttajajärjestössä ymmärtää teidän selityksiänne ja, ja esityksiänne. Meidän täytyy saada hyvää lainsäädäntöä niin, että me voimme nähdä ja ymmärtää, mitä tapahtuu ja mitä, mitä seuraa näistä päätöksistä. Ja esimerkiksi Tanskassa me olemme, meidän ministeriömme on hyvin tiukka ja, ja yritämme mahdollisimman nopeasti saada aikaan asioita, jotka toimisivat hyvällä tavalla. Kiitos. Komissaari, olkaa hyvä. Siinähän näitä kysymyksiä tulikin. Um, with the first question. So, uh, Ensimmäinen kysymys. Have hearing tomorrow. Uh, huomenna teillä on kuulemistilaisuus ja voin, tässä voidaan lähteä siitä, että olemme yhteistyössä. Haluan saada hyviä korkean tason oikeuksia, optimaalisia oikeuksia kuluttajille, mutta tämän sitten uh, tässä vastaan useampiakin huolenaiheisiin. Varmasti saamme kaikki, kaikista maista parhaat asiat, mutta sitten kun ne yhdistetään, ne kaikki parhaat käytänteet, vaikka tällaiset loputtomat, loputtomat, loputtomat takuajat jostakin maasta tai, tai sitten jotkut hyvät kannemenettelyt toisessa maassa, niin loppupeleissä, kun ne liimataan yhteen, siitä ei tiedä, mitä siitä tulee. Meidän täytyy saada selkeä johdonmukainen paketti ja, lähe, ja viisas lähestymistapa, josta sitten markkinat hyötyvät kuluttajat. Kyllä, me luomme 58 prosenttia VKT Euroopasta tulee tällä tavalla, ja tämä täytyisi ottaa huomioon tässä direktiivissä. Ja se, millä tavalla vaikeina talousaikana, millä tavalla luodaan luottamusta? No paras vastaus on se, että jos on tietyt säännöt, no, uskon, että se, mitä me olemme tällä direktiivillä saamassa aikaan, niin siinä on kaksi hyvinkin selkeää taulukkoa, jotka sitten voidaan huomista silmällä antaa keskusteluun. Yksi on kuluttajaoikeusdirektiiviehdotus ja sen vaikutus kansallisella tasolla kuluttajien suojeluun ja, ja sen myös suhde kansalliseen sopimuslainsäädäntöön ja sama koskee muitakin lainsäädäntöä. Ja sitten toinen taulukko on sellainen, että jossa on ehdotus kuluttajien oikeusdirektiiviksi ja sen vaikutus kansallisella tasolla kuluttajien suojeluun. Siis me olemme tehneet kaiken, voidaanko me vertailla artiklakohtaisesti, mikä vaikutus on, minkälainen vaikutus on, ja sitten voimme sitten nähdä, että, että onko joku suojelu muuttumassa enemmän tai vähemmän, on, puhutaanko tai kuukaudesta, tai kuukaudesta, joka olisi kaksi viikkoa. Joissakin maissa on kymmenen päivää, on kaksi maista, vai 15 päivän tällainen jakso. No tietenkin voisi olla tietenkin on selkeä, parempi, jos säännöt ovat samat kaikkialla. Um, I'd like also to address... Aion myös kiinnittää erityistä huomiota tähän ryhmäkanteeseen – Kuten tiedätte, te selkeästi, tämä on tietyn tyyppinen eh, ryhmäkanne. En nyt tiedä, kuinka monta kertaa tämä on. Tämä siis ei ole sama kuin amerikkalainen ryhmäkanne class action. Tämä on collective redress. Eh, me olemme tehneet selvityksiä. Meidän, meidän viisi optioitamme eivät ole eh, millään tavalla samanlaisia kuin amerikkalainen class action ryhmäkanne. Siinä ei ole mitään samaa, mutta menettelyistä voisin äh, kertoa sen verran, koska haluan kutsua kaikki toimijat läheiseen yhteistyöhön meidän kanssamme, jotta voitaisiin sitten nähdä, äh, kuinka tosissamme me olemme. 27. marraskuuta äh, komissio julkistaa vihreän kirjan, jossa puhutaan EUn ryhmäkanan hankkeesta. Ja 180 vastausta on saatu tähän ja ne on, niitä on saatu jur, juristeilta ja muilta. Ja tämän vihreän kirjan pohjalta ja dialogin yht, kan, tasolla me olemme käyneet kolme konsultaatiota ja kuulemistilaisuuksia äh, sidosryhmien kanssa. Tämä prosessi jatkuu ja komissiossa ollaan nyt valmistelemassa vaikutusarviointia, jossa kaikki optiot on otettu huomioon ja tätä tullaan sitten arvioimaan 21. lokakuuta 2009 siis aika pian. Kuten näette, emme hätäile, otamme sitten rauhallisesti, jotta voisimme varmistaa sen, että se mitä me teemme, että se antaa enemmän äh, sitten palikoita tähän työhön, jotta saataisiin mahdollisuus kuluttajille, että he pystyvät itse toimimaan. Ja jos huonosti menee, niin sitten on tuomioistuin on sitten se viimeinen. Jos häviää viisi euroa, saa viisi takaisin, no eikä kuutta. Tämä tullaan pitämään periaatteena. Ja sitten yksi asia vielä kysymyksestä, joka koski kuluttajaa tai kuluttajalainsäädäntöä nykytasolla ja tulevalla tasolla. Meillä on tarkoitus parantaa kuluttajien oikeuksia monessakin kohdassa verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön jäsenmaissa. Ja tämä oli myös osoitettu kolmannelle kysyjälle. Haluaisin vain mainita muutaman esimerkin. Tällä tämä direktiivi suojaa moniltakin, moniltakin myyntitilanteelta, koska on mahdollisuus, mahdollisuus myös peruuttaa kauppa, joka ei ole aina tapa, mahdollista. Kuluttajia suojataan, suojataan, suojellaan epäselviltä hinnoilta ja tarpeettomilta kustannuksilta, paitsi jos heitä on informoitu asiasta etukäteen. Mainitsin jo 14 päivän odotusajan tai mietintäajan ja, ja jäsenvaltioiden täytyy sopeuttaa oma lainsäädäntönsä. Uskon, että suojelun taso, joka valitaan tässä ehdotuksessa, on optimaalinen. Monissa tapauksissa säännöt jotka ovat tiukempia paperilla, eivät välttämättä anna kuluttajille lisäsuojaa todellisuudessa. Ja yksi esimerkki tästä pitempi oikeudellinen takuu kahden vuoden ajan ei välttämättä toimi, koska on kysymys kuitenkin näyttötaakasta ja tuotteen virheellisyyden osoittaminen on vaikeampaa pidemmän ajan kuluttua. Tiedän, että tämä keskustelu on tässä varsin lyhyt, mutta meillä on tarkoitus järjestää tällaisia tapaamisia toistekin. Jos teillä on kysyttävää, niin esittäkää kysymystä, jos te haluatte keskustella minun kanssani tai minun kollegojeni kanssa, niin olen valmis puhumaan kaikista asioista, jos te olette kiinnostuneita minun työstäni. Emmekä me kaikki ole kiinnostuneita teidän työstänne, kuten näette täällä on todellakin pitkä luettelo ihmisiä vielä, jotka haluavat esittää kysymyksen, joten hieman lyhykäisemmin tässä täytyisi nyt puhua. Ja olemme siis kovasti kiinnostuneita myös näistä asiakirjoista, joista te puhuitte, ja huomenna me tulemme puhumaan tästä vielä uudelleen, joten muistanette sen myös, kollegat. Nyt seuraavat kolme kysymystä. Charles de Monse, Repo ja Rochefort. Joten... All right, now Mrs. Charles de Moser is ah. first. You are third. Te olette kolmas, herra Rochefort. Charles de Mose, Repo ja sitten te. God, tack för det, herr Formen. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää myös sinua komission jäsen hienosta eh, alustuksesta. Tässä oli paljon eh, asioita, joita sinä meille kerroit, joista voitaisiin puhua. Ensinnäkin olen hyvin iloinen siitä, että painotat niin paljon sitä, millä tavalla voimme pitää kiinni olemassa olevista säännöistä sisämarkkinoilla. Ei ole epäilystäkään, etteikö sääntöjä vielä pitäisi parantaa. Ja yksi tällainen on esimerkiksi se, kun kuluttajat ostavat lentomatkoja internetistä. On käynyt ilmi, että on kaiken näköisiä toimia. On yrityksiä, jotka eivät noudata sääntöjä ja silloin kansallisilla yrityksillä on ollut todella vaikeaa noudattaa ja pitää kiinni näistä äh, säännöistä. sen vuoksi minusta on hienoa, että olette keskittyneet myös tähän asiaan. Siitä kiitos. Sen lisäksi se, että te haluatte katsoa myös pankkimaksuja, on hienoa. Pitäisi hieman katsoa näitä maksuja, jotka liittyvät siihen, että äh, ostaa internetin kautta tai tilaa paketin tai jotain. Niin silloin ihmiset monta kertaa joutuvat äh, hämmästymään, kun äh, he tilaavat paketin ja sitten siihen onkin yhtäkkiä lisätty kaikenlaisia maksuja. Sitten toinen, joka liittyy tähän kuluttajadirektiiviin. Sinä kävitte Tanskassa puhumassa Tanskan parlamentin kanssa ja kuten tiedät, niin Tanskassa ollaan hyvin huolissaan siitä, minkälaiselle tasolle tässä kuluttajasuojaa ollaan asettamassa. Ja se onkin keskeistä koko tässä kysymyksessä. Meiltä puuttuu kunnollinen tietous siitä, mikä tulee olemaan yksittäisen kuluttajan tilanne tämän kuluttajadirektiivin jälkeen. Me emme ole vielä saaneet tietoa siitä, mikä tämä seuraamus tulee esimerkiksi olemaan Tanskan lainsäädännölle. Ja minua huolettaa se, että siitä on yksi vuosi, kun te esititte tämän äh, ehdotuksenne ja siltikään ei vielä tiedetä, mitä seuraamuksia tästä tulee. Ja sen vuoksi äh, minusta tässä ei nyt pitäisi äh, lähteä hoppuilemaan, vaan ehkä me tarvitsemme hieman lisää aikaa ja katsomme asiaa kunnolla ja me puhumme toki tästä huomenakin vielä lisää. Kiitos. Uh, Mr sitten edustaja Repo. Arvoisa komissaari Magdalena Kuneva, esitän konkreettisen kysymyksen pikalainoista, jotka ovat erityinen ongelma Pohjoismaissa, mutta jotka leviävät myös kovaa vauhtia muihin jäsenmaihin. Pikaluotoilla tarkoitetaan nopeasti saatavia summaltaan pieniä, alle kolmen kuukauden pituisia kulutusluottoja, joita myönnetään yksityishenkilöille tekstiviestillä ja internetissä tehtävän lainahakemuksen perusteella. Kulutusluottoja koskee uusi kulutusluottodirektiivi, mutta sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät luottosopimukset joissa luoton kokonaismäärä on alle 200 euroa. Näitä pikaluottoja, eh, näiden eh, pikaluottojen todelliset vuosikorot eh, saattavat olla 200 tai jopa yli 1000 prosenttia. Keskimääräinen korko tutkimuksen mukaan on yli 500 prosenttia. Pikaluottoja tekevät nuoret, päihdeongelmaiset ja peliongelmaiset ja muut syrjäytyneet. Ja he maksavat luottonsa uusilla pikaluotoilla. Ja näin he joutuvat helposti vaikeaan velkakierteeseen. Kysyn, onko komissiolla ajanmukaisia tilastoja pikalainojen käytöstä ja aikooko komissio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin myös pikalainatoiminnan sääntelemiseksi. Tämä on asia, josta meidän valtuuskuntamme viime viikolla keskusteli Ruotsissa erittäin pitkälti. Sitten, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt minä pääsen puhumaan. Rouva komissaari, ihan ensiksikin haluan kiittää teitä suuresta, hienosta työstä, jota olette tehneet. Ja se on saanut tunnustusta jo niiden kollegoiden taholta ja toimista, jotka toimivat edellisessä parlamentissa. Minä toivon, että voimme jatkaa samalla tavalla, samalta pohjalta yhteistyötä. Kyllä, kuluttajan oikeuden täytyy kehittyä, koska kulutushan kehittyy myös ja kehittyy nopeasti. Se, me kuulimme joitakin todistajalausuntoja, kuinka se monimutkaistuu. Me siirrymme yhteiskunnasta hyvin monimuotoiseen palveluyhteiskuntaan tarjotaan, myydään paketteja internetin välityksellä. Tätä täytyy harmonisoida, standardisoida, minä arvostan että yhtä seikkaa teidän hankkeessanne suuresti, nimittäin sitä, että informaatio on keskeistä kuluttajalle. Voidaan sanoa ihan mitä me halutaan kuluttajan oikeuksista, koska ne vaihtelevat maasta toiseen, mutta on sanottava, että kuluttajat eivät aina tunne ja tiedä oikeuksiaan. Nämä ovat niin monisyisiä, monikerroksisia. Jos onnistumme harmonisoimaan jotakin, joka todellakin päätyisi siihen, että kuluttaja tietäisi, perehtyisi oikeuksiinsa, niin se olisi jo iso harppaus eteenpäin eteenpäin. Minulla on kuitenkin kysymys, joka pyörii mielissäni te puhuitte äsken tässä tähän liittyvästä asiasta, kun puhutaan luottamuksesta kuluttajassa. Eihän se ole ristiriidassa sen kanssa, että yritykset voivat olla dynaamisia. Nehän kulkevat käsi kädessä ja ne pitäisi kulkea käsi kädessä. Miten voidaan sanoa tämän päivän kuluttajalle, että kuluttajien oikeudet säilytetään, jopa parannetaan, kun kuitenkin me tiedämme, että meidän maissamme, minä ehkä kuulun siihen maahan, jossa oikeudet ovat viety pidemmälle kuin muualla, en ole varma, mutta jos on yksi aikoa oikeus, jota harmonisoidaan siten, että otetaan takapakkia, niin en minä ymmärrä, miten tätä tuotetta voidaan myydä kuluttajille. Miten me voimme edustaa Eurooppaa, joka jopa tällaisessa asiassa, joka on ehkä tämä vähemmän tärkeä joillekin, joka kuitenkin merkitsisi kuluttajissa, kulutuksessa kuluttajille taantumista meidän pitäisi pystyä, pystyä harmonisoimaan kattavammin, ei ehkä kokonaisvaltaisesti, mutta kat- kohdennetusti, jolla tiellä voisimme edetä hyvin. Minä haluan kuitenkin vielä onnitella teitä siitä, mitä olette tehneet viime viikolla pankkimaksujen suhteen. Tehän tiedotitte siitä, se oli myönteistä. Jos te voisitte toimia siten, että tämän tiedonannon jälkeen sitä voitaisiin käydä tiedonvaihtoa eri jäsenmaiden kesken, mutta miten te aiotte koordinoida toimintaanne jatkossa siten, että kolleganne Nelly Cross voisi omalta osaltaan toimia sillä tavalla, että komissiossa oli, onko komissiakin ö, lähentymistä tässä näillä toimialoilla vai onko siellä kaksi eri toimijaa? I, I was, niin, anteeksi, minun piti toivottaa myös teidät uutena jäsenenä tähän valiokuntaan. Komission jäsen. Ensin haluaisin sanoa tanskalaisille ystävilleni, että toki kyllä, Tanskan suojelun kuluttajasuojataso on hyvin korkea ja se on hyvä. Sieltä me löydämme parhaat esittelyt esikuvat tavalla. Tanskassahan on kaikkein vanhin kuluttajasuojajärjestö, eli sillä tavalla hienoa. Mutta minä uskon, että jokainen jäsenvaltio ainakin itse uskoo olevansa paras, ainakin lähes paras kuluttajasuojakysymyksissä. Siksi meidän täytyy tunnistaa myös nämä asiat. Ja minun kysymykseni on suora. Haluatteko te tehdä yhteistyötä Euroopan kuluttajien puolesta ja millä tavalla me teemme sen? mikäli me vain ajattelemme kansallista suojelua kansallisilla markkinoilla. Millä tavalla me voimme selittää meidän kuluttajillemme tänä päivänä, koska he ostavat online. Me, me puhumme nyt oikeastaan kännykästä, tietokoneesta. Ja, ja Tanskan kuluttajat, ovatko he suojattuja sitten? Ei, jos te suljette itsenne vain kansallisten rajojen sisälle, niin silloin se merkitsee sitä, että teillä ei ole tarpeeksi valinnanmahdollisuutta ja toisekseen markkinoilla on myös vähemmän kilpailua. Jopa tanskalaisille kuluttajille ja tanskalaisille tuottajille on vähemmän kannustimia, mikäli eh, he eivät kilpaile muiden kanssa. Emmekä me voi pysäyttää internettiä, me emme voi sulkea internettiä yhden eh, kansallisen markkinan ulkopuolelle. Joten sen vuoksi katsokaa tätä vertailutaulukkoa, joka on lähetetty teille sähköpostitse. Niin siitä te saatte hyvin paljon tarkkaa informaatiota, selkeät tekstit ja selkeät kansalliset asiat. Mutta haluan olla rehellinen kuitenkin. En voi luvata, että joka ikinen osa tästä tekstistä parantaa kuluttajasuojaa Tanskassa. Meidän täytyy katsoa tässä nyt kustannushyötysuhdetta myös, koska sitähän siinä on kysymys, kun teemme lainsäädäntöä. Me puhumme kuluttajista. Minä olen tarkoituksellisesti valinnut tämän lähtökohdan, mutta kyllä minä ajattelen yrityksiä myös, koska loppumetreillä, kun me olemme kattaneet tällä direktiivillä 97 prosenttia kaikesta byrokratiasta, niin toki se auttaa kuluttajia ja samalla me pystymme auttamaan kasvua Meillä on kuitenkin paljon rajat ylittävää kauppaa. Ajatelkaa tätä rajat ylittävää kauppaa että se kasvaa kahdella, kolmella tai vaikkapa viidellä prosentilla tulevana vuotena. Tämä kasvattaa kysyntää ja parantaa markkinoita, mutta toki minä ymmärrän teidän huolenne, mutta katsokaapa tätä taulukkoa, joka teille on lähetetty. Yleensä komissio ei laadi tällaisia vertailuja, vaan neuvosto. Mutta minä olen todellakin sitoutunut tähän asiaan, samoin koko minun joukkoni Ja sitten näistä pienlainoista, pikaluotoista. Meillä oli tässä pari vuotta sitten, me puhuimme, tai teimme tällaisen vertailun näistä luotoista. Ja Ruotsissa kuluttajayritys, kuluttajajärjestö voitti tällaisen pienyrittäjälainan. Näistä lainoista, jota saatiin äs, tekstiviestien kautta, anteeksi, tulkikorjaa, pikaluotoissa tämä, tätä tapahtuu hyvin paljon nimenomaan Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa, mutta näissä tilanteissa, mitä tulee etämarkkinointiin, niin siinä meidän täytyy huolehtia tästä rahamarkkinadirektiivin kautta, koska meillä on lainsäädäntöä, joka kattaa tämän, ja täytyy vain huolehtia sitä, että tätä lainsäädäntöä noudatetaan. Sitten eh, herra Rochefort, teidän kirjanne kuluttajista oli erinomainen, mutta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja pyrkiä tässä tasapainottamaan kuluttajasuojaa ja kustannuksia yrityksille. Ja harmonisoinnin kautta me varmasti kykenemme tähän. Vain jos on yhteisiä sääntöjä, silloin parlamentti ja komissio kykenevät olemaan mukana äh, kampanjoimassa Euroopan laajuisesti kuluttajien äh, oikeuksista mutta komissio ei kykene selvittämään kaikkia tai selittämään muille esimerkiksi Suomen kuluttajaoikeuksia, Tanskan kuluttajasuojaoikeuksia ynnä muuta, vaan maat tietävät ne itse. Mitä sitten tulee vielä ryhmäkanteeseen, niin minun on vielä selkeytettävä, että se, mitä me nyt teemme, eh, on eri asia kuin mitä kilpailupääosasto tekee. Kilpailupääosasto käsittelee antitrust-lainsäädäntöä, PK-yrityksiä niiden mahdollisina uhreina. Me olemme tavallaan lähdössä toiselta kannalta. Kun joku menettää jotakin, joku yksilö, niin hänelle kompensoidaan sama määrä varaa, rahaa, mitä hän on menettänyt. Mitä, jos, jos te keskitytte yhteen asiaan Ranskassa, niin ei se ole tarpeeksi, se ei ole mahdollista. Meidän täytyy katsoa kokonaisuutta, eikä keskittyä yhteen asiaan yhdessä maassa. Muuten me emme ikinä saa mitään tällaisia yleisiä kansalaisten markkinoita eurooppalaisille. Kiitos meillä on nyt todella vähän aikaa, joten pyytäisin, jos, että seuraavat puhujat olisivat hyvin tiuk- lyhykäisiä kysymyksissänsä. Kanietti, Tarabella ja Rapti. Olkaa hyvä. By the way, I welcome, also welcome you as a new member of the committee as well. Thank you, Mr. President. I will speak in Latvian in my, my native... Kiitos, puhun latvian kieli. Es vēlētos jums pateikties par, par ļoti skaidro ziņojumu, ko jūs sniedzāt, un es gribētu runāt par divām problēmām. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä äh, esityksestä. Haluan puuttua tärkeään asiaan. Olen uusi valiokunnan jäsen. Ja nyt kun palaan tilanteeseen Latviassa, täytyy sanoa, että olen tavannut usein kuluttajajärjestöjä ja myös liikelevän edustajia, enkä oikein tiedä, miten on mahdollista päästä kompromissiin näiden kahden hyvin erilaisen käsityksen välillä, koska kukin leiri oikea, oskelevansa oikeassa – ja he ovat mielestäni oikeassa. Minäkin kysyn, että missä te näette tämän yhteisen linjan, johon nämä kaksi osapuolta saadaan yhteen samalle, samalle kantoille. Ja sitten kommentti. Latvia on tällä hetkellä hyvin vaikeassa tilanteessa, hyvin syvässä talouskriisissä. Ja kuluttajan oikeudet, kuluttajan suojaa, sitä pidetään tällaisella luksustuotteena. Ja Oikeastaan tässä on että Latviassa meillä ei ole kansalaisjärjestöä, joka suojelisi kuluttajan oikeuksia, jos tämä kuluttajaoikeuskeskus joutuu, niin kun se on joutunut leikkaamaan toimintaansa, niin ihmiset eivät enää tiedäkään. Tämä kuluttajakeskus on joutunut leikkaamaan budjettia 30 prosenttia. Ja vetoankin eh, teihin eh, parlamenttiin ja komissioon, että lisättäisiin enemmän tietoisuutta jäsenvaltioissa, jotta jäsenvaltioissa, jossa tietoisuus on alhainen, että sitä saataisiin ylemmäksi, koska se on erityisen tärkeää erityisesti kriisitilanteessa. Tarabella. Merci, monsieur le président. Madame Kiitos puheenjohtaja, rouva komissaari. Äsken sanottiin, että kuluttajat kansalaisten täytyy sopeutua sisämarkkinoihin. Mm, Kyllä, me voimme sopeutua ja hyväksyä asian, jos Eurooppa instituutioidensa myötä tutkimustulosten myötä voidaan osoittaa, miten voidaan parantaa epäkohtia Tämä on erittäin tärkeä tutkimustyö, johon perehdymme viime viikolla, kun puhuttiin pankkimaksuista ja eroista eri Euroopan maissa ja EUn jäsenmaissa. Minä haluan muistuttaa komissiota, että 20 vuotta sitten Karel van Mirte, ollessaan ensimmäistä kertaa komissaarina, hän toimitutti tutkimustuloksen, ja jolloin päädyttiin aivan samoihin lopputuloksiin. Mitä on tapahtunut 20 vuodessa? Muualla tehdään tutkimusta, työtä, saadaan hyviä tuloksia, mutta ja sitten luodaan tarpeita kuluttajille, mutta kuluttajien tarpeetkin muuttuvat ja epäkohdatkin muuttuvat. Meidän täytyy pystyä vastaamaan. Jäsenvaltioilla on omat vastuualueensa, koska on olemassa säännöt. Minä otan yhden esimerkin. Puhutaan usein paljon juridiikasta, puhutaan kuluttajista, puhutaan kansalaisista, ennen kaikkea kansalaista, puhutaan roamingista. Mehän puhuimme tästä viime lainsäädäntökaudella. Sehän koskettaa kansalaisia äh, erilaisine maksujärjestelyineen, maksu tariffeineen, mutta EUhan voihan, voi kehuskella, että se on ratkaissut ongelman aika hyvin, mutta mutta toivottavasti rouva komissaari voimme tehdä työtä jatkossa yhtä menestyksekkäästi, mutta me olemme tekemässä tutkimustyötä, se maksaa paljon rahaa eurooppalaisille veronmaksajille ja meidän täytyy antaa kourin tuntuvia vastauksia, jotta luottamus säilyy molemminpuolisena. Tehän kyllä osoititte hyvin selkeästi nämä ongelmakohdat. Kiitos. Uh, and, uh, Mrs. Rapti. Ja sitten vielä edustaja Rapti. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω εδώ. Παρακολουθώ με πολύ προσοχή. Kiitos. Äh, toivotan teidät tänne tervetulleeksi meidän joukkoomme. Minä seuraan hyvin tarkasti teidän työtänne. Meitä tulen Kreikasta. Meillä on siellä paljon ongelmia. Te puhutte kuluttajien oikeuksista jotka usein ovat huonosti tunnettuja, tiedostettuja, mutta kuluttajat ovat myös työtä tekeviä yrityksissä, mutta usein pankit tietävät varsin hyvin, mitkä ovat kuluttajien oikeudet, mutta mm, pankkityöntekijät eivät tunne tai teeskentelevät, etteivät tiedä tai tunne oikeuksia. Ja silloin pitää hakea vastuuhenkilöt pankin ylemmästä johtotasosta Monissa tapauksissa pankkien on pitänyt maksaa sakkoja jopa 17 miljardia euroa. Kyllähän te tämän kaiken tiedätte. Nämä ovat huonoja käytänteitä, mutta ne ovat olemassa. Meillä ei ole kapasiteettia eikä kykyä ennustaa tulevaisuutta, mutta mehän olemme jo päättäneet herra Barroson nimittämisestä uuden komission johtoon. Minä myös voin todeta, että on eroja siinä, mitä Barroso sanoo sosialistiryhmän edessä ja mitä hän sanoi ehkä muualla. Hän sanoi aika yksinkertaistettuna, että jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole aina yhteiskykyisiä, yhteistyökykyisiä keskenään. Mutta olen lukenut muualta, että että te olette äskettäin sanonut, että pitäisi luoda tämmöinen yhteinen lähestymistapa. Se perustuisi yhteisiin sääntöisiin, kun puhutaan kuluttajan suojasta, kuluttajien oikeuksista ja, jotta mutta ennen kaikkea pankkityönajien täytyisi noudattaa näitä ja kansallisten viranomaisten täytyisi valvoa tätä. Oletteko te optimistinen? Tuleeko uusi komissio Barroson johdolla toimimaan todella niin kuin se sanoi komissio, SOSDEN-ryhmän edessä täällä parlamentissa? I think at the end it will... Luulen, että noin loppupeleissä täältä on aika vaikea lähteä, koska tässä tulee ihan kiinnostavampia ja kiinnostavampia kysymyksiä. Onpas todella hyvä puhua konkreettisella tasolla eri asioista. Rova Kanieti, kampanja kuluttajien oikeuksista voitaisiin tehdä EUn tasolla, jos meillä on samat oikeudet. Muussa tapauksessa komissio keskittymällä lähinnä uus, 12 uuteen maahan tehän tunnetta paremmin kuin me. Me rahoitamme kuluttajakampanjoita. Kampanja on rahoitettu pääasiassa – komission taskusta. Olen, tunnen aika hyvin teidän maanne til- tilanteen, koska olen käynyt siellä ja olen puhunut kuluttajärjestöjen kanssa siellä. Ja me voisimme tukea äh, sellaista lähestymistapaa, jolla vahvistettaisiin liikettä. Tämä on ongelma, minä tiedän. Mutta me emme voi tuoda maahan Äh, enempää halukkuutta kuluttajärjestöihin olla yhteistyössä. Mutta kyllä me teemme parhaamme, kyllä me käymme siellä ja, ja puhumme ja myös kutsumme kuluttajajärjestöjä, jos ne niin haluavat äh, näihin BEUK-kokouksiin, jossa voitaisiin puhua näistä asioista yhteisesti. Niinpä. Ei tämä mitään luksusta ole kiinnittää huomioita kuluttajien oikeuksiin. Pikemminkin päinvastoin. Silloin kun meillä on vaikeita aikoja, silloin kun luottamuksemme markkinoihin on, on pelissä, niin silloin meidän täytyy lisätä tätä kuluttajien luottamusta. Ja olen pyytänyt kaikkia hallituksia, koska komissio ei voi jakaa noin vaan rahaa kaikille maalle noin vaan, vaan siinä täytyy toimia budjetti mukaan, vaan meidän täytyy sitoa rahaa korvamerkitä tavallaan. Ja, ja nyt kuluttajamarkkinoiden tulostaulu voisi olla sellainen, että me voisimme tulevaisuudessa myös verrata, kuinka paljon rahaa eri maat omistavat tai, tai jyvittävät tällä kuluttajapolitiikalla, koska tämä ei ole mitään hukkaa heitettyä rahaa, vaan pikemminkin pikemmin päinvastoin. Kuvitelkaapa, meillä on 500 miljoonaa tarkkailijaa markkinoilla. Ja jos ja jos heidän tietoisuus nousee, niin saattaa leikata julkisen sektorinkin kuluja. Mutta te tulette saamaan tällaiset vertailudokumentit. Ja sitten, no me voimme tietenkin painaa hallitusten päälle, että jotta ne tekisivät enemmän kuluttajien eteen. Edustaja Tarabella mainitsitte Karl van Virtin. Minulla oli kunnia tavata hänet hän teki hienoa työtä komissiossa. Hänen nimensä liittyy myös kuluttajien oikeuksiin. No, mitä meillä nyt sitten on tässä sanottavaa? Kyllä, täytäntöönpano on jäsenvaltioiden asia, mutta samaan aikaan se on velvollisuus sopimusten mukaan, että me seuraamme sitä, että täytäntöpano ei pysähdy kansallisille rajoille, me tarvitsemmekin yhteistyötä jäsenvaltioiden ja, ja niiden viranomaisten kesken, ja komissio pystyy tukemaan jäsenvaltioita niiden täytäntöönpanon ponnisteluissa, jotta voitaisiin auttaa tämän rajat ylittävän Euroopan tason ulos. Tästähän on justiin kysymys. Luulen, että juuri nyt, kun me keskustelemme äh, äh, säätäjien työstä, niin tämä on oikea aika, koska me voimme antaa vähän lihaa luidan ympärille sen suhteen, mitä lainsäätäjän tulisi tehdä. Katsotaanpa vaikka eturistiriita-asia. Otan tämän esimerkin Saksasta. Tämä on, tämä on saksalaisten selvitys, ei meidän. Siellä oli tällaista kummallista tällainen niin sanottu kauppa, joka teeskentelevansa leski ja 25 pankkia olivat, hän sai 24 pankissa huonoa palvelua. Eh, minkä takia? ehkä siitä syystä, että tämän agentin palkki, joka tarisi näitä palveluja tai konsulttipalveluja, niin vaikutti tähän valintaan. otimme tämän esimerkin esiin, jotta voitaisiin puhua hyvästä täytäntöönpanosta ja hyvästä lainsäädännöstä tässä yhteydessä. No hetkinen, missä minä sitten olinkaan? Aristopeli, kiitoksia tästä kysymyksestä. Olen tietoinen näistä äh, pankeista. Italia muuten tekee oikein hyvää työtä tässä yhteydessä kuin äh, kilpailuviranomaisten tasolla. Tämä on parasta, mitä me voimme tehdä. päästä. Ja sitten kun ajatellaan äh, kuluttajien toimintaa markkinoille, me olemme myös julkistaneet suuntaviivoja epäreilusta kaupallista käytännöstä, jossa myös puhutaan rahoituspalveluista tapasin teidän pankkijärjestön edustajan puolitoista vuotta sitten ja siellä oli jo hälytysmerkkejä näkyvissä siitä, että yritetään äh, niin kuin myydä äh, puoliväkesi. Meidän, meillä on lainsäädäntö, meidän täytyy vain panna se täytäntöön. Meidän täytyy toteuttaa se, mistä te olette sopineet. Kiitos. Onko, sopiiko vielä pari lisäkysymystä? Täällä on vielä, täällä on vielä seitsemän kysyjää listalla. Otetaan taas kolme ryhmissä. Pyytäisin teitä taas puhumaan lyhyesti ja tyvekkäästi. Seuraava ryhmä. Mrs. Steeler to begin, Mr. Beelan and Mrs. Weiler. So, Mrs. Steeler. Thank you. you. Uh, okay. well, in which case, Mrs. Karatsa built, then we'll take your place. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. On hienoa, että olette täällä ihan lyhykäisesti kuluttajasuojadirektiivistä. Ymmärrän täysin teidän argumenttenne harmonisoinnista, että on pelkoja ja tämä teidän ehdotuksenne tai esimerkkinne tästä, miten minkälaisia erilaisia markkinoita tässä on ja eri tasoja, joten ymmärrän. Jopa tänä aamuna uutisissa oli uutinen Marks Spenceriltä, jossa 90 päivän vaihto-oikeus oli laskenut 35. Periaatteessahan 35 päivääkin on hyvä, mutta aina kun joku muuttuu, niin ihmiset reagoivat kuitenkin kaksi kysymystä. Meillä on paljon aloja, joissa on ongelmia. Esimerkiksi lentoliikenne on yksi, ja siinä meidän on tehtävä jotain. Ja tässä jäsenvaltiot on saatava tehdä jotakin. Ja sitten se, millä tavalla toimitaan yksittäisissä jäsenvaltioissa ja pienten yritysten kohdalla, on hyvin vaihtelevaa. Ähm. Kiitos. Tuossapa nyt oli hyvässä paketissa kaikenlaisia kysymyksiä. Sitten herra Bieler. Continuing Polish. A bardzo dziękuję też Czasową pracę również wyrażam nadzieję, że Pani będzie mogła ją kontynuować. W szczególności dziękuję. Kiitos. E, kiitos teidän työstänne ja toivon, että voitte jatkaa sitä. Erityisesti kiitän teitä siitä, että olette kiinnittäneet huomiota mainostamiseen internetissä ja tällaiseen mainosten kohdistamiseen. Tällainen tekniikka politiikka perustuu siihen, että kerätään informaatiota kuluttajien käyttäytymisestä ja profiilista. Joten monet asiantuntijat pitävät tällaista tekniikkaa tavallaan eh, ihmisten yksityisyyden rikkomisena ja, ja tällä rikotaan myös eh, henkilö, eh, henkilötietojen yksityisyyttä. Minusta meidän täytyisi pystyä suojelemaan ihmisiä myös tältä osin ja tämä asia pitäisi mielestäni ottaa mukaan, kun te keskustelette aiheesta USAssa. USAn kongressi on juuri käsittelemässä tämän lainsäädännön uudistamista. Yeah, and Mrs. Kiitokset ja sitten vielä Rova Kratsa. Kiitoksia. Kiitän komission jäsentä ponnisteluista saada aikaan yhteisiä sääntöjä hyvän tason kuluttajille. Uskon, että se auttaisi sisämarkkinoita saamaan parempaa kuluttajan suojelua ja läpinäkyvyyttä ja kilpailua, josta hyötyvät kaikki. Meillä on nyt, silloin meillä oli ruotsalainen kuluttajansuojaministeri Arvan Nekosupuumi, hän painotti sitä, kuinka tärkeää on saada aikaan yhteiset säännöt mahdollisimman nopeasti. Hän sanoi olevansa luottavainen sen suhteen, että tämä liittyy eräisiin huolenaiheisiin, joita on esitetty Tanskasta ja Ruotsista ja Ranskasta, että saadaan pidettyä korkeintaista kuluttajan suojelua. Ja sama koskee myös yritysmaailmaa ja kysymykseni, silloin kun te tapaatte yrityselämän edustajia Euroopassa, te tiedätte, että siellä on epäilyksiä teidän ehdotuksenne suhteen. Mitä kertovat teille ja mitä te kerrotte heille niistä mahdollisuuksista saada aikaan korkeatasoista kuluttajansuojelua haittamatta liiketoimintaa? Kiitos. Okay. So, Starting uh, with... Aloitan uh, edustaja Stiileristä. Mitä tulee yhdistyneen kuningaskunnan huoliin, niin emme me koske näihin kaupallisiin takeisiin. Yrityksillä on oikeus kilpailla uh, kaupallisiin tarjouksin ja ylittää Öö, nämä rajat. Puolentoista vuoden jälkeen, kun olemme tehneet yhteistyötä kaikkien öö, viranomaisten kanssa, niin voisin sanoa, että 85 prosenttisesti olemme putsanneet markkinat, eikä minulla ole oikeus nimetä öö, ja asettaa häpeäpaaluun yrityksiä, vaan joillakin markkinoilla omat markkinat ovat tehneet sen. Viranomaiset ovat nimenneet ne yritykset, jotka ovat pettäneet asiakkaansa. Minun mielestäni kun on informaatiota, niin pitäisi jakaa tätä tietoa. Ja kun meillä on internet ja äh, me kykenemme Facebookin, Twitterin kautta äh, tavoittamaan miljoonia kuluttajia. Mitä sitten tulee tähän City Guideen, en voi tehdä mitään. Kolme vuotta äh, olen tässä yrittänyt jotain tehdä. Kirjoitin ministereille, kuluttajajärjestöille. Tämä ei ole kuluttajakysymys, tämä on äh, yritys yritykselle. Ja tämä City Guide on, on todellinen ongelma ja saan jatkuvasti siitä valituksia ja ihmiset luottavat meidän ponnisteluihimme. Minä olen puhunut joka puolelle, mutta en, en pääse tässä eteenpäin. Tietoisuus on ehkäpä ainoa asia, mikä voisi parantaa tilannetta. Ja sitten edustaja Pelan. Tämä tällainen kohdistaminen. Voin kertoa teille, että me lähetimme viime viikolla USAhan valtuuskunnan, joka tutkii tätä asiaa ja tulee äh, antamaan tällaisen äh, raportin tästä menettelystä. Minä olen antanut tähän vuoden aikaa äh, keskustella ja vuoden kuluttua meidän täytyy tehdä aiheesta ehdotus. Ja sitten Koratsaa Biltin kysymys. CRDn perusteella esimerkiksi ruotsalainen äh, kuluttaja tulee saamaan hyötyä paremmista tarjouksista ulkomailta. Ja heillä on kuitenkin sama suoja, kun he matkustelevat ympäri EUta. Ja tällä kautta, tätä kautta me näemme esimerkiksi, millä tavalla yritykset toimivat. Ja tilanne on joka paikassa samanlainen. Kun me teimme tämän vaikutusten arviointi vaikutusten arviointi, äh, arvioinnin, niin täytyy olla kysymys yli 2000 eurosta, 2157 euroa. Ei. 2170 euroa. Jos haluaa tietää, äh, kuinka paljon meillä on näitä Siis sitä, että tällä hetkellä yritysten täytyy olla tietoisia vaikka kuinka monesta lainsäädännöstä ja eri maissa ja tällaisissa, ja täytyy tietää kansalliset säännöt ja muut säännöt, mutta tämän uuden kuluttajadirektiivin jälkeen se tulee vähentymään. Ja latvialainen kollega täällä puhui myös siitä, millä tavalla voimme saamaan aikaan tähän tasapainoa yritysten ja kuluttajien kesken. Mutta Ei tämä kuitenkaan helpota tehtävää eikä nopeuta sitä, joten meidän täytyy vain toimia yhdessä. Okay, I think I've got uh, three more people on the list. I'm a... Kolme nimeä vielä. Ja kolme tuli ihan liian myöhässä, mutta huomatte, että täällä on liikaa vähän aikaa. Again, to be very brief. Olkaa lyhyt sanaisia, Korea, Busoi ja Trenta Fidelis, ja siinäpä sitten se. Korea aloittaa. Uh, Kiitos, rouva komissaari, teidän erinomaisesta esityksestänne. Meillä on kuitenkin vähän epäilyjä. Ne eivät ole vielä hälvenneet. Ne, niitä tulee meille monilta yhdistyksiltä, järjestöiltä, taholta, jotka edustavat kuluttajia. Te olette sanoneet tai asettaneet tavoitteeksenne, että ehdotuksen myötä voitaisiin parantaa kuluttajan suojaa. Argumentit perustuvat kuitenkin mielestäni siihen, että pelkkään uskomukseen. Perustuvatko ne uskomukseen vai johonkin, johonkin vertailevaan tutkimukseen perustuvaan todellisuuteen, joka voisi olla meille hyödyllistä? Meillähän jaetaan paljon graafisia taulukkoja, tilastoja me tiedämme, että on helppo aina alentaa vaatimustasoa, mutta mikä siitä sitten seuraa myöhemmin? Kun puhumme lainsäädännöstä, niin silloin meitä kyllä odottaa totaalinen epä, epäonnistuminen, jos me rupeamme nyt heikentämään olemassa olevaa tilannetta. Onko tässä nyt isot riskit edessä, koska jos me emme ylläpidä edes olemassa olevien normien tasoa? Te olette myös sanoneet, että te eh, haluatte olla varovainen, edetä varovasti. En minä tässä näe mitään Frankenstein-kuvaa edessäni. Minusta meillä on jo nyt tietynlainen kauhuskenaario edessämme te puhutte tästä erilaista home visit shops, traveling facts, kaikista eri seikoista, jotka ovat tehneet jo tästä todellisuudesta aika karmean, mutta nämä elementit, eivätkö ne ole Eikö olisi parempi pitää tämä monimuotoisuus? Vreau și o să felicit pe doamna comisar. Edustaja Busoi. Kiitos komission jäsen Kunneva kaikista teidän ponnisteluistanne aiemmin ja toivotan teille kaikkea hyvää jatkossa. Viime viikolla esimerkiksi tämä rahoituspalveludirektiivi sai hyvän vastaanoton minun kotimaassani, koska usein kun puhutaan rahoituspalveluista tai pankkipalveluista kuluttajille, niin ei ole tarpeeksi avoimuutta, paljon piilokustannuksia ja maksuja, eli hyvin paljon asioita, joita on korjattava. Kysymykseni onkin, näiden itse valvontatoimien lisäksi, niin oletteko te suunnitelleet mitään toimia, joilla voitaisiin puuttua näihin ongelmiin, joita löytyy rahoituspalveluista? Ja toisekseen, aiotteko te laatia raportin tulevaisuudessa itse käytänteistä, kun puhutaan hoitovirheistä Minusta hoitovirhekysymys on erittäin paljon kuluttajasuojakysymys, enemmän kuin terveyskysymys. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää rouva komissaaria esityksestään. Haluan myös palata hänen kommenttiinsa siitä, miten hän puhui sisämarkkinoiden toiminnan parantamisesta Esimerkiksi hän viittasi palveludirektiiviin. Sitä on paranneltu, mutta ei aina oteta huomioon sosiaalisia, yhteiskunnallisia parametreja. Eikä olla otettu huomioon myöskään riittävästi, otettu huomioon riittävästi työlainsäädäntöä, kun komissio ryhtyy soveltamaan direktiiviä, täytyisi ottaa parin huomioon yhteiskunnalliset aspektit. Pitäisi ottaa huomioon työmarkkinaosapuolet. Mihin toimiin aiotte ryhtyä työmarkkinaosapuolten kuulemisessa? Uh, Kiitokset kollegat. Ja komission jäsen Kuneva vielä hoitaa nämä viimeiset kolme kysymystä. Uh, Mr. Kureila de... Niin, herra <clears throat> Kureila Campos. Vertailutaulukko on hyödyllinen asioiden selkeyttämiseksi kuluttajaoikeuksista. Tämä direktiivi tulee päivittämään ja rationalisoimaan nykyisiä säädöksiä. Se tulee helpottamaan yrityselämään, myymään rajat yli ja se myös tekee ympäristöstä ennakoitavamman kuluttajien ja yritysten kannalta. Oikeastaan tässä tähän liittyy poliittinen kysymys. En nyt pyydä teitä uskomaan ilman näyttöä. Pikemminkin päinvastoin minä, minä olen todellakin näyttöjen kannalla ja sitten tältä pohjalta voidaan jatkaa. Mutta ainoa mitä minä pyydän nyt on, että ollaan avomielisiä ja mietitään, mitä tapahtuisi, jos tämä digitaalinen markkina-alue, ajatellakaapa, mitä tapahtuu, ellemme me, ellemme me tee tällaista direktiiviä, joka on kuluttajahakuinen. Ja meidän täytyy huolehtia myös liike-elämästä. Tämä, tässä on, tämä on kuitenkin kysymys samoista markkinoista. Ja juuri tällä hetkellä on korkea aika miettiä, millä tavalla voimme rakentaa markkinat, joka on yhtä mukava ja täydentävä kummankin välttämättä kumppanin kannalta. On olen puhunut myös yrityselämän edustajien kanssa, mutta tämä on ollut aina mielessäni, koska loppupeleissä, jos liike-elämä tukehtuu taistelussaan sääntöjen kanssa, niin, niin silloin se vaikuttaa myös kuluttajiin, eikä suinkaan hyvällä tavalla. Me jatkamme keskusteluja ja tiedon jakamista ja pitämme neuvoa teidänkin kanssanne, jos haluatte, mutta teidän täytyy uskoa, että tämä on oikea tapa kohdata tulevaisuus. Sitten edustaja Sua. Sitten kuluttajien tulostaulu on hyödyllinen prioriteettien määrittelemisessä. Siksi me olemme jatkaneet pankki-, energia- ja liikennesektorin analysointia – tiettyjä palveluja voidaan pitää erityisinä. Meillähän on komissaari, joka vastaa erityisesti terveydestä ja hän tekee todella erinomaista työtä. Mutta, no, no luulenpa, että, että teidän esittäminen hälytys on aivan oikea ja pitääkin arvioida, missä meillä on enemmän valituksia. Tämä on yksi tämän direktiivin hyöty Odotankin sitä hetkeä, jolloin meillä on tällä, tällä, tällainen, pystymme ö, tukea, saada tukea lainsäädännölle valituksista. Tässä tietää, mitä kansalaiset todellakin haluavat ja, ja missä markkinat epäonnistuvat. Ja tämän osoittaa tietenkin valitus ja valitusten määrä. Ja tällä tavalla voidaan saada sitä markkinat toimimaan paremmin. Ja viimeinen kysymys kuluttajasuojadirektiivistä Siihen liittyy vaikutusarviointi mukaan lukien direktiivin sosiaalinen vaikutus. Ja että se tulee olemaan myönteinen, koska kuluttajat tulevat hyötymään siitä, että sisämarkkinat avautuvat ja että hinnoittelu on parempi ja laatu, laatukin parempaa. Luulen, että tämä on se, mihin meidän täytyy voida luottaa sisämarkkinoillamme, että me, että me että me aloitamme oikein, meillä on oikea toimintaympäristö yrityselämällä. Nyt meidän täytyy katsoa, miten kansalaiset pärjäävät ja kuluttajat pärjäävät, koska tämä on tavallaan se jalostusvaihe. Ja sitten kun meillä on, kun meillä on osallistuva talous, niin se todellakin muuttaa tätä asetelmaa. Näyttämöstä on, näyttämä on ihan toisenlainen. Oliko tämä viimeinen? No, haluan esittää, nyt kun tämä nämä kolme viimeistä tuli kysymystä tuli tässä hoidettua, niin kiitän teitä kovasti, koska tämä oli kovin innostavaa. Uskon, että minä olen ehkä liian äh, pitkäsanainen, teidän oli aivan oikeat kysymykset, mutta toivottavasti saan enemmän aikaa viitettyä teidän kanssa, niin että voimme keskustella näistä asioista. Ja kerron eh, milloin tahansa, kerrokaa milloin te olette kiinnostunut, niin sitten minä olen paikan päällä. Kiitos. Uh, well, Commissioner, I think... Um... Komission jäsen, tämä spontaani uploadi varmastikin osoittaa sen, että arvostamme sitä, että tulitte tänne paikalle ja olette hyvin sitoutunut asioihin. 16 kollegaa esitti teille kysymyksiä, te käsittelitte niitä kaikkia eh, hyvällä tavalla. Tuleva kuluttajasuojadirektiivi on meidän eh, prioriteettimme tänään ja huomenna. Pyytäisin, että salissa olisi hieman hiljaisempaa. Hieman kunnioitusta komission jäsenelle. Huomenna kello 15-18.30 käymme syvällisen keskustelun kuluttajadirektiivistä teidän tiiminne kanssa kaikistakin näistä asioista, joita täällä on otettu esiin tänäänkin. Joten meitä on varmasti hyvin paljon täällä koko suurella joukolla osallistumme Andres Schwabin johtamaan kuulemiseen. Ja te kerrotte meille myös hieman tästä kuuluttajien tulostaulusta ja saamme sitä varmasti enemmänkin tietää. Ja jatkamme läheistä yhteistyötä teidän ja teidän työntekijöidenne kanssa. Ja toivottavasti meillä on mahdollisuus toivottaa vielä tämän komission aikana tänne ja toivon mukaan seuraavankin. Edustaja Rapti, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro vai μόνο μία Haluaisin sanoa vain ihan yhden ainoan asian eli ehdotuksen. Olen erittäin iloinen siitä, että voin sanoa seuraava rouva komissaari. Hän, äh, hän on käyttänyt verbiä. Minä ajattelen, minä olen sitä mieltä, minä haaveilen tai minulla on unelma kun komissaari käyttää sanaa haaveilla, niin silloin me kansalaiset voimme jatkaa työtä hänen kanssaan olla luottavaisia. Thank you very much. Well, maybe... Uh, kiitos, kiitos. No, ehkäpä me saamme jatkossa vielä enemmänkin uneksijoita komissioon. Ja teillä on varmastikin mahdollisuus, kun tulette äh, tulevien komission jäsenten kuulemisiin edustaja Rapti, niin siellä voitte sitten kuulustella näistä unelmista. No niin, kiitokset. Hyvät kollegat, annetaan komission jäsen Kunevan lähteä. Ja nyt myös ne, jotka haluavat jättää salin, voivat sen tehdä ennen seuraavaa aihetta. Uh, ladies and gentlemen, can we... Um, no niin, hyvät naiset ja herrat, jatketaan. Käykääpä paikoillenne. Niin käynnistämme päivän viimeisen asian. Ennen kuin käymme käsittelemään maksuviivästyksiä, niin äh, haluaisin palata vielä alkuun, koska en tehnyt mitään puheenjohtajan ilmoituksia, koska aloitimme myöhässä ja Kuneva oli jo paikalla. Haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia, jotka olivat mukana viime viikolla erittäin hienossa valtuuskuntamatkassa Ruotsiin. Schwab, Head, Tarabella, Schaldemose ja Lehgaard olivat paikalla. Meillä oli erittäin hyvä mielipiteiden vaihto liittyen kuluttajasuojakysymyksiin, sisämarkkinoiden kilpailu, sisämarkkinoisasioihin ynnä muihin. Tämä vierailu oli erinomainen. Sanon tämän erityisesti uusille jäsenille, jotka mahdollisesti haluaisivat olla mukana kilpailemassa valtuuskuntapaikoista jatkossa. Mutta siis tämä Ruotsin matka oli hieno, me pääsimme, me tapasimme paljon eri kuluttajasuojajärjestöjen edustajia, ministereitä, äh, innovaatioviranomaisia. Joten siis todellakin me saimme todella paljon hyvää tietoa, joka on positiivista työmme kannalta. Sitten sen lisäksi meillä on ollut kaksi koordinaattoreiden kokousta tässä hiljattain. Ja koordinaattoreissa sovimme, että jatkossa tulisimme äh, jakamaan kaikille jäsenille nämä päätöspöytäkirjat sen jälkeen, kun koordinaattorit ovat niistä sopineet, niin että te saatte nähdä kaikki yksityiskohdat. Sen vuoksi en ajatellut että näitä nyt yksityiskohdallisesti käydä lävitse, mutta kahden viimeisen kokouksen aikana olemme käsitelleet työohjelmaamme ja olemme jakaneet kaikki päämietinnöt esittelijöille, jotka voivat sitten aloittaa työnsä ja sitten meillä on myös näitä valiokunta-aloitteisia mietintöjä, joissa pitäisi käynnistää työ. Ja sitten kolme vastausta komission asiakirjoihin, kuluttajatulos, taulu, Solvich-raportti. Ja sitten olemme sopineet myös muista mietinnöistä, esteitä sisämarkkinoilla, talousalueella, etämaille ja sitten julkiset kilpailut, nämä, näitä on paljon nyt ja toivon, että näistä käynnistetään työ mahdollisimman nopeasti. Sitten ehdotamme valtuuskuntamatkoja ensi vuodeksi Espanjaan, Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Sitten valtuuskuntamatka Intiaan, jossa tarkastelemme erityisesti kuluttaja- ja sisämarkkina-asioita. Ja sitten valtuuskuntamatka myös johonkin etämaahan. Tulemme esittämään kaksi suullista kysymyksiä yhden neuvostolle liittyen palveludirektiivin toimeenpanoon ja toivomme, että puheenjohtajakokous voisi hyväksyä sen jo marraskuun täysistuntoon. Joulukuun 28. päivä taitaa olla tämä viimeinen päivä tähän, tälle kuluttajasuojadirektiiville ja ministeri oli hyvin suosiollinen meille. Toinen kysymys menisi komissiolle liittyen äh, ammattipätevyysten äh, molemminpuoliselle tunnustamiselle. Ja lokakuun kokouksessa me toivon mukaan voimme myös esitellä teille raportin tästä äh, aiheesta, koska jäsenvaltioissa on ollut hyvin paljon ongelmia vastavuoroisen tutkintojen tunnustamisen kanssa kerromme teille yksityiskohtia tarkemmin. Mutta ministeri Björling on ollut halukas kertomaan meille myös tuloksia kilpailuneuvoston kokouksesta joulukuun alussa. Ikävä kyllä hän ei itse kykene tulemaan valtuuskuntakokoukseemme, mutta sen vuoksi olemmekin suunnitelleet tällaista videokonferenssia joulukuun Strasbourgin täysistuntoviikolle. Ja kerromme teille yksityiskohtia myöhemmin, mikäli me saamme teknologian ja aikatauluttamisen toimimaan. Joten kiitokset vielä kaikille koordinaattoreille heidän äh, sitoutumisestaan tämän ohjelman luomiseksi. Minusta minä uskon, että meillä on edessämme hyvin paljon mielenkiintoista äh, työtä tehtävänään. Ja äh, toivon mukaan meillä tulee olemaan paljon haasteellista työtä, joka saa kaikki valiokunnan jäsenet mukaan tähän työhön. Ja nyt sitten siirrymme tämän päivän toiseen mielipiteen vaihtoon. Ja aiheena on tämä uudelleen laadittu toisinto kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten toimiminen. Edustaja Weiler on työskennellyt tämän asian parissa usean vuoden ajan ja olen hyvin iloinen, että hänen ryhmänsä on nimittänyt hänet esittelijäksi varjoesittelijänä on edustaja Hanslik EPPstä, Kreutzmann Aldesta. Odotamme vihreiden varjoesittelijä. Aha, Heidi Ryyle. Ja Kosicik ja De Jong GUE-ryhmästä. Joten kaikki varjoesittelijät ovat paikalla. Ja jälkeen kaikki muut valiokunnan jäsenet voivat kommentoida. Onko täällä ketään teollisuusvaliokunnasta tai oikeusasioiden valiokunnasta? En usko. Ja sitten toivottaisin tervetulleeksi myös komission edustajan joka esitteli edellisessä kokouksessa tämän vaikutusten arviointiraportin ja olen iloinen siitä, että olette täällä paikalla nyt kommentoimassa sitä, mitä te täällä tänään kuulette. Ja nyt esittelijä, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich bin... Kiitoksia. No nyt on, olen ollut neljä tuntia esittelijänä, mutta olen jo saanut paljon kyselyjä ja näkemyksiä lobbarijärjestöiltämme, jotka ovat hyvin erilaisia. Palaan tähän myöhemmin. Periaatteessa muistan sen ensimmäisen keskustelun, joka meillä oli tästä direktiivistä. Ja komissiolla on esitetty eräitä kysymyksiä, joita ei, ei kaikki ole saatu vastauksia. Vielä tämä varmasti tullaan vielä selvittämään, mutta periaatteellisella tasolla valiokuntakin on ilmaissut kanta, puoltavan kantansa sille, että tämä laki saadaan tällaiseksi tärkeäksi palikaksi, jolla voidaan purkaa byrokratiaa. Ja että tämä laki on myös meille mahdollisuus sen suhteen, miten vaikea tällä hetkellä tällä haavaa luoton hankinnassa. Edelleenkin luoton, luoton, luototus on erityisesti pienten yritysten osalta vaikeata raho, talous- ja rahakriisin myötä ja tämä, kyllä tämä likviditeetin parantumista, niin se voi, likviditeetin parantuminen tietenkin parantaa myös PK-yritysten tilannetta, jotka ovat aikamoissa tilanteessa kassaviran heiketessä. Täytyy tapahtua jopa konkursseja. On monia pieniä yrityksiä, jotka ovat tämän vaikean viipeen takia sitten ja nämä viipeet ovat eri maissa erilaisia. Ja tämä on merkinnyt pienille yrityksille jopa konkurssiin ajautumista. Me olemme kaavailleet tiukempia sääntöjä julkiselle sektorille. Ensimmäisessä keskustella kävi selväksi, että ainakin minun ryhmäni ei oikein ymmärrä ja oivalla sitä, miksi nämä sanktiot julkiselle sektorille halutaan langettaa, eikä yksityiselle sektorille. Siis tämä perustelu, että yksityisellä sektorilla tässä puututtaisiin sopimusoikeuteen. En minä kyllä oikein tätä näin, tällä tavalla näin myös oikeusasianvaliokunta ottaneen asiaan kantaa, koska meillä on kuitenkin useita lakeja, komissaarikin äsken selvitti, jossa me vaikutamme sopimusoikeuteen ja aika tiukallakin tavalla. Jos tässä ei sitä tehdä vaan pelkästään julkisella sektorilla, se ei kyllä minulle aukea, koska julkinen sektori on sinänsä aika äh, laiminlyövässä maksuissa, niin kuin Saksassa tapana sanoa, mutta usein, use, enemmistö näistä tapauksista on kuitenkin yksityisellä sektorilla. Ja äh, sitten se, missä muodossa tämä tehdään, niin siitä täytyy keskustella kollegojen ja asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten aikataulu, joka, jota haluaisin teille ehdottaa. Tärkeintä kaikkien kannalta tässä keskustelussa on ollut se, minun mielestäni, ei niinkään seuraava keskustelu ja ajankohta, vaan pikemmin kuuleminen, kuulemistilaisuus. Ehdotankin, että järjestäisimme pienen kuulemistilaisuuden eikä mitään suurta. Tällainen mini, minikuuleminen ehkä 4. marraskuuta voisi olla sopiva. Tämä on ihan ok minulle. Meillä on riittävästi aikaa lokakuussa vielä sitten olla yht, kuulla loppareita ja kansalaisjärjestöjä, jotka haluavat esittää oman käsityksensä. Ja sanon jo nyt, että kutsun tietenkin myös varjoesittelijät mukaan. Näin ollen ei tarvitse järjestää mitään omia tapaamisaikoja. Et silloin kun nämä lopparit tulevat minun pakeille, niin te voitte tulla mukaan käymään keskustelua heidän kanssaan. No niin, ehdottaisin siis vain, että, että ensimmäinen luonnos tehtäisiin kuulemistilaisuuden jälkeen, koska kuulemistilaisuuden tarkoitushan on, että saadaan niin kuin ensimmäinen luonnos paperille, johon pitäisi saada myös perusteltuja muutostoivoksia, jotka, johon sitten voidaan vaikuttaa kuulemistilaisuuden aikana. Ja ehdottaisinkin, että ensimmäinen lausunto niin tulisi paperille kuulemistilaisuuden jälkeen. Ja niin kuin täällä on ehdotettu, jos, on, on, jos onnistuu, niin valiokunnassa sitten tammikuun lopussa, helmikuun alussa voitaisiin hyväksyä paperi. Meillä ei ole kiire, mutta haluaisin kuitenkin joutuisesti päästä asiassa eteenpäin, koska eikä tämä oikeastaan ole riittävä ilmaisu, koska talous myös on toivonut tällaista, äh, siis elinkeinoelämä on toivonutkin tällaista lakia. Siis kaikki ne, jotka kritisoivat sitä julkisuudessa, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen, niin haluaisin vain mainita tässä, että, että oikeastaan tämän Small Business Act-toimen yhteydessä tuli esille ajatus, että komissio olisi aloitteellinen. Tämä ei ole mikään komission tyhmä ajatus ole, niin kuin usein Saksassakin sanotaan, että minkä takia taas jotain tekevät, vaan tämä on pikemminkin reaktio äh, siihen, että mitä näistä keskusteluista Small Business Actin yhteydessä on saatu. Sitten aikataulusta ehkäpä on helmikuussa, helmikuun alussa tai lopussa. Olen avoin, miten keskustelut etenevätkin. Minä alussa ajattelin, että pääsimme aika nopeasti sopuun, että ja konsensus olisi täällä, mutta niin kuin alussa sanoin, täällä on hyvinkin ristiriitaisia kantoja. Omas, äh, myös sähköposti äh, vaihdossa on paljon puoltajia, mutta on aika tiukkoja vastustajiakin. Ja olisi kiva kuulla heitä kaikkia kuulemistilaisuudessa, jotta voitaisiin vaihtaa käsityksiä. Ja komissiolta haluaisin muutamia vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Sekin voidaan tehdä yhdessä varjostelijoiden kanssa, jotka Nämä kysymykset olivat niitä, joita esitettiin ensimmäisessä keskustelussa ja kaikki niillä on vastattu. Meillä on ollut kaikilla hieman kiire. Kiinnostaa myös kuulla, onko EU-tuomioistuin otettu mukaan, koska siellä on ollut yksi tähän liittyvä juttu käsillä, ja miksi esimerkiksi komissio ei ole suunnitellut tätä yksityistä sektoria sanktioiden kohteeksi niin ikään. Sekin olisi kiinnostavaa kuulla. Mutta niin kuin sanottu, nyt aloitamme ja odotankin jo ilolla tätä tulevaa yhteistyötä. Uh, thank you very much indeed, uh, Mrs. Weiler. Kiitokset uh, edustaja Weiler ja teidän ajatuksenne tällaista minikuulemisesta kuulosti minusta ainakin tältä puolelta katsoen hyvältä idealta. Mutta voimme tästä keskustella myöhemmin ja katsoa sitten, mitä varjoesittelijät ovat mieltä. Sitten edustaja Hanslik. Szanowne koleżanki, koledzy. Kiitokset. Minun omassa jäsenvaltiossani Small Business Actin toimeenpanon osana tapasin pk-yritysten edustajia ja näin olen nähnyt, että tätä asiakirjaa on odotettu. Ja mielestäni on ihan hyvä puhua aiheesta tänään. Mutta ottaisin nyt kuitenkin tässä muutaman näkökulman esiin ja kysyisin komissiolta hieman tarkemmin tästä direktiivistä. Vaikuttaa siltä, että suurin ongelma liittyy vaikutusten arviointiin raportteihin ja näihin analyyseihin. Ja, ja se, minkä takia nämä PK-yritykset eivät ole vaatineet korkoja, se johtuu siitä, että he pelkäävät menettävänsä asiakkaita emme, emmekä me voi tavallaan puuttua heidän päätöksinsä. Mutta meidän pitäisi luoda sellaiset olosuhteet, jotka olisivat tavallaan ystävällisemmät niin, että näissä olosuhteissa olisi helpompi huolehtia oikeuksista. Niin, että PK-yrityksen, PK-yritys jättäisi näitä korkoja laskuttamatta. Monta kertaa nämä korot ovat vielä niin pienet, että hallinnolliset kulut ovat korkeammat kuin ne eh, korot. Joten oikeus saada takaisin myös hallinnolliset kulut olisi mielestäni tärkeää. Tämä liittyy erityisesti maksuviivästyksiin. Ja rajahan on tämä viisi euroa ja tämä uusi laki mielestäni tulee olemaan tärkeä, tai toivon ainakin, että siitä tulee tärkeä väline. Mutta minä pelkään myös pahoin, että monet pk-yritysten edustajat eivät edes ole tietoisia näistä uusista säädöksistä ja laeista. Joten pyytäisinkin, Euroopan komission edustajaa kertomaan, voisiko komissio pitää mahdollisena sitä, että se tukisi tällaisia tietoisuuden kasvattamiskampanjoita PK-yrityksille. Informoitaisiin näitä PK-yrityksiä näistä esimerkiksi korkoasioista. Toinen asia liittyy harmonisointiin, maksujen harmonisointiin julkisten laitosten ja yksityisten yritysten kesken. 30 päivän laskutusaika on mielestäni ihan hyvä lähtökohta. Toisaalta uskon, että yritykset voisivat tämän hyväksyä, niin meidän jäsenvaltiomme saattavat olla ihan eri mieltä asiasta. Toinen ongelma on se, että tämä viiden prosentin könttäsumma yrityksille – kun on kysymys sakkokoroista. Vaikuttaa siltä, että komission, tai me, me haluaisimme tietää komissiolta, miksi te otatte käyttöön tämän viiden prosentin rajan. En, en nyt kyseenalaista tätä instrumenttia sinällään, mutta miksi tämä taso on päätetty viiteen prosenttiin? Ja sitten vielä maksujen harmonisointi yritysten kesken yritykseltä yritykselle. Maksuaika on usein määritelty sopimuksessa ja tämä johtaa tilanteeseen, jossa yrityksille on suuri etu määritellä se tässä sopimuksessa ja sellaiseen minusta meidän ei pitäisi puuttua, koska silloin me puutumme myös äh, kilpailukysymyksiin. Haluaisin kysyä vielä komissiolta, ketkä haluavat näiden maksujen harmonisointeja. Ja sitten vielä viimeinen liittyy tähän kuulemiseen mikroyrityksille ja pienille yrityksille ja niiden maksujen viivästymisille. Ikävä kyllä en löytänyt papereista mitään tästä ja muistaakseni kuitenkin tässä kuulemisessa suurin osa ihmisistä olisivat pitäneet hyvänä tämän mukaan ottamista, joten toivoisin, että komissio jatkossa ottaisi mukaan tämänkin asian. Ja toivon myös hedelmällistä yhteistyötä esittelijän kanssa ja olen kovin iloinen tästä mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta ja kykenemme varmasti tässä edustamaan monia PK-yrityksiä. Kiitos. Very comprehensive. Kiitoksia tästä äh, aktiivista mukanaolosta. Ja tehän tunnette PK-sektorin Puolassa ja teillä on kanttia kertoa näistä maksuviipeistä ongelmana. Komissio saa sitten puhua myöhemmin ja vastata kaikkiin kysymyksiin, mitä asitteli ovat esittämässä. Sitten edustaja Kreutzmann, joka on niin uusi jäsen tässä valiokunnassa, eikä ole vielä aikaisemmin kai puhunut liberaaliryhmän puolesta. Vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Periaatteellisella tasolla pidämme hyvänä tätä direktiiviä, koska se antaa erityisesti PK-yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia pärjätä monopoleja vastaan. Ja, ja myös julkisella sektorilla. Ne ovat, julkinen sektori on jo sinänsä monopoliasemassa, mutta ei saa odottaa liikaa. On hyvin paljon yrityksiä, joka Eh, tähän kunnallisella sektorilla, jotka maksavat ajoissa ja, ja sitten kun sanotaan, että jos, jos tota, täällä on hyvin erilaisia tapahtumia on yrityksiä tai myös julkisia, julkisen sektorin laitoksia tai kuntia, jossa sitten vaan laitetaan lasku vaan mappi yöhön ja odotetaan, että milloin se vaikka maksettaisiin myöhemmin. Toiset maksavat sen kahdessa viikossa. Ja sitten kysytään, miksi odotetaan julkinen ja yksityinen sektori toisistaan. No, julkisella sektorilla on selkeä ja selvää. Kunnissa on budjetti ja kunnat aina pystyvät maksamaan, koska saavat rahaa pankista silloin tarvitsevat. Jos tätä laajennettaisiin myös yksityisille, yksityisiin yrityksiin, se saattaisi johtaa siihen erityisesti pk-yrityksissä, joissa on vähän omaa, omaa pääomaa, että niille tulisi ongelmia näiden maksujen maksamisessa, jos sanotaan vaikka 30 päivässä, ja sitten tietenkin sanktiointi, se pitäisi sitten, sitten 105 prosentin sanktio olisi aika voinen summa. Siellä puhutaan ehkä 60 prosentin korosta, josta, ja, ja tämän rahoitus saattaa aiheuttaa ongelmia. Siksi olen vähän kah... en oikein tiedä, pitäisi tämä ulottaa kaikkiin yksityisiin yrityksiin, joka olisi johdonmukaista. Mutta se ei saa johtaa siihen, että nämä yritykset sitten joutuvat luotto-ongelmiin. Myönteistä olisi myös pk-yritysten kannalta, kun katsotaan, että ne ovat usein suuria yrityksiä vastassa, että siellä kuitenkin suuret sanelevat maksuehdot. Siinä mielessä erityisesti pk-yritykset voisivat hyötyä siitä, jos pk-yrityksillä olisi samat laskutusasetelmat kuin julkisella sektorilla, mutta siitä täytyy puhua sitten perinnässä. Tietenkin kustannukset voidaan kysyä, miksi tässä on sitä erilaisia maksuja, koska perintäkustannukset ovat yhden laskun kohdalta, sanotaan tuhannen, tuhannen euron laskusta ovat samat kustannukset kuin kymmenen tuhannen laskusta. Jos otetaan sitten sellainen rankaisu, että, että kymmenestä tuhannesta peritään prosentti, en tiedä onko se perusteltua. Tästäkin täytyy käsitellä, onko tämä asteittainen, tämä porrastettu maksu oikein. Sterova Weiler Aldessa meillä on ollut pieni keskustelu, mutta äh, meillä on erilaiset linjat, erityisesti pk-yritykset, PK-yritykset jotka vievät muihin EU-maihin. Tämä on tietenkin hyvinkin edullinen asia, koska on maita, joissa maksu, e, e, maksuajat ovat paljon pidempi kuin 30 päivää. Tämä tietenkin, tietenkin tällainen, tässä tietenkin voidaan vahvistaa sisämarkkinoita. Siinä mielessä tämä direktiivi on valtava edistysaskel ja sitä voidaan pitää hyvänä on varmasti voidaan keskustella siitä, ovatko nämä sakkomaksut on, ovatko, ovatko ne oikeustajun mukaisia vai, vai eivät. Koska Saksan laissa äh, suhtaudutaan tähän tietyllä tavalla, mutta sakot ovat tietenkin argumentti, tai ainakin julkisella sektorilla se johtaa, sakot johtaisivat siihen, että, että että pidetään kiinni esimerkiksi 30 päivän maksuajasta tietenkin, koska muuten tulee lisäkustannuksia, mutta se, että onko 30 päivän jakson noudattaminen mahdollista, sen osoittaa se esimerkiksi Saksan esimerkin valossa, että, että nämä maksut yleensä maksetaan kahdessa viikossa. Ja nykyisellä ATK-järjestelmällä ei ole mikään ongelma saada maksuajat ilmoitettua usein maksetaan koneellisesti kuitenkin suurista yrityksistä, minä tiedän sen itsekin. Myös keskikokoisissa olen aikanaan johtanut laskutusosastoa. Ei ole mikään ongelma hoitaa laskutuksia ja maksaa täsmällisesti, mutta tietenkin se on likviditeettikysymys ja se täytyy nähdä. Ja erikoisesti PK-yrityksistä on tietenkin kolikolla kaksi puolta yhtäältä. Olisi kiva saada rahaa aikaisemmin, jotta voitaisiin tehdä työtä, töitä, mutta toisaalta jos on velkoja, niin rahaa pitää olla, tako, niin silloin raha pitää olla niin kuin käsillä. Ja tässä täytyy muistaa myös sopimus, sopimuksen vapaus. Ja tämä näin omalta puoleltani pitäisin hyvänä tätä pientä kuulemistilaisuutta, koska, sitten, koska varsin, varsin, koska maiden rakenteet ovat niin erilaisia, ja nyt kun puhutaan kaikista Euroopan maista, ei pelkästään niistä, joilla, jotka pystyvät noudattamaan näitä määräaikoja, vaan erityisesti kysymys niistä maista, niin kuin kollegaltani kuulin Romaniasta, että jossa jossa julkisen sektoriin kuuluvat myös sairaskassat ja sairaalat, siellä puhutaan vuoden tai puolentoista vuoden maksuajoista. Silloin täytyy jostain löytää rahaa, että pärjää. Ja Verhoikelit olemme kuulleet, kuinka monta miljardia, kuinka monen miljardin korkoetu on sitten poissa markkinoilta poissa markkinoilta. Tässä on syytä vielä keskustella useitakin osin, mutta periaatteessa tämä on hyvä asia, erityisesti pk-sektorin kannalta. Kiitos. Äh, Ihan lyhykäisesti. Vihreänä me pidämme myös hyvänä tätä direktiiviä, mutta erityisesti sitä, kun Rova Weiler sanoi, että me tarvitsemme enemmän aikaa, koska piru piilee yksityiskohdissa – ja sen vuoksi meidän täytyy nyt tätä työstää paremmin. Mitä tulee esimerkiksi tähän 30 päivään, niin kysymys kuuluu esimerkiksi, millä tavalla voidaan varmistaa, että kaikki äh, asiakirjat ovat äh, saatavilla oikeaan aikaan niin, että voidaan tehdä näitä maksuja tai kun on pieni yritys, sillä täytyy olla mahdollisuus äh, siirtää maksuja, kunnes tämä puute on korjattu ja niin edelleen. Joten siis ei tässä nyt ole kysymys vain yrittäjistä. Ja sitten vielä haluaisin myös tällaisen peruskeskustelun tästä 5 prosentin könttäsummasta, koska minusta tässä on kysymys rangaistuksesta ja minusta täytyy vähän miettiä sitä, että onko tällainen direktiivi, onko siinä paikallaan ottaa tällaisia rangaistuksia käyttöön. Minä itse suhtaudun siihen hyvinkin skeptisesti, mutta olen valmis keskustelemaan asiasta. Mr. Kościusznik. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem rád eh, za to, že jsem tady slyšel termín 4. listopadu. Mie täällä on sanottu, että 4. marraskuuta voitaisiin pitää kuulemistilaisuus, mutta me tarvitsemme sitä ennen paljon enemmän tietoa. Olen samaa mieltä Rova Weilerin kanssa siitä, että tämä, tässä ehdotuksessa pitää käsitellä tasapainon puutetta tässä nykytilanteessa niiden yritysten kanssa, jotka ovat tekemisissä julkisen sektorin kanssa niiden, jotka eivät ole. Meidän täytyisi säädellä tätä paremmin myös yksityisellä puolella haluaisin saada vastauksia johonkin kysymyksiin, provosoida vähän tilannetta. Tällä hetkellähän tämä säätely toimii aika hyvin tällä sektorilla, kyllä. Maksu liikenne sujuu, maksuperintä sujuu hyvin useissa jäsenmaissa. En usko, että olisi hyvä lisätä säätelyä, ei se olisi sopivaa. Kuka takaa, että se tämä toimii sen paremmin jatkossa. Mikä meiltä nyt puuttuu tästä ehdotuksesta on vaikutusten arviointi siitä, miten, tulee tämä, miten tämä tulee vaikuttamaan budjetointiin. Tähän merkitsee kuluja julkiselle sektorille. Tässä ehdotuksessa pitäisi ottaa myös näiden kulujen määrä huomioon. Eli itsessään tämä ehdotus antaa liikkumavaraa myös lahjonnalle. Uh, well, thank you very much. Well, we look forward. Kiitos. Odotamme uh, kiinnostuksella panostanne uh, näillä aloilla ja komissiokin on kiinnostunut myös budjetista. Sitten viimeinen varjostelija, edustaja Gion. Äh, puheenjohtaja, ihan äh, lyhykäisesti. Tämä on ehdotus, äh, jossa yksityiskohdat ovat nimenomaan tärkeitä. Me olemme kuulleet monista järjestöistä jo kaiken näköisiä näkökantoja tietyistä yksityiskohdista ja missä vaiheessa äh, ryhdytään esimerkiksi laskemaan tätä 30 päivää, äh, mikä on laskutuspäivä, maksupäivä ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä ja sen vuoksi minä uskon, että me jatkossa voimmekin tästä keskustella tarkemmin tulevissa kokemuksissa, kuten Rova Weilerkin sanoi kysymys on siitä, että meillä täytyy olla myös paljon yhteyksiä. Yksi asia kuitenkin tälle päivälle vielä ehkä, jotta halu, josta haluaisin tietää enemmän komissiolta. Yhtäältä subsidiariteettiperiaatteen pohjalta sanotaan, että erilaiset säännöt merkitsevät sitä, että vapaa liikkuvuus on heikentynyt, mikä on tietenkin totta. Mutta hankalaa on se, että tehdään ero yhtäältä viranomaisten ja toisaalta äh, yksityisen sektorin välillä. Sen vuoksi, että minusta äh, samat säännöt äh, koskevat yrityksiä keskenänsä tai toiseen suuntaan. Joten minusta tämä on sellainen keskustelu, jota meidän pitää viedä eteenpäin, koska se kuulostaa hieman omituiselta tässä ehdotuksessa tämä ero mutta kyllä me suhtaudumme myös positiivisesti tähän ehdotukseen. Well, I'd like to thank all the shadows very much. <clears throat> Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja odotankin kiinnostunut, kiinnostavaa keskustelua, koska täällä on niin paljon erilaisia käsityksiä. Mutta sitähän varten keskusteluja käydään. Sitten täällä on edustaja Steeler on viimeinen, koska me olemme kokousaikaa on päättymässä. Kiitos puheenjohtaja oikeastaan minun nimeni lausutaan Styler. No, että sitä ei, mitä ajattelin sanoa. Onnittelen Barbaraa, että hän on esittelijä. Minusta tämä mietintö on oikea. Minä pidän tästä ajatuksesta, että pidetään minikuulemistilaisuus. Minkä tyyppisiä asioita sitten jos Britanneissa on, koska viranomaiset maksavat 93 prosenttia 30 päivän sisään ja sitten nämä korkokustannukset, jotka näyttävät olevan melkoisia tietyssä paikallisallinnossa. Aivan erityisesti loppaaminen kiinnostaa, koska olemme havainneet, että nämä maksuviivästykset ja siihen liittyvä 5 prosenttia, se ei varsinaisesti vaikuta näihin ensimmäisiin maksuviipeisiin. Tässä on kysymyksessä hyvin yksinkertaiset asiat. Ja kun sanoin, että aikaisemmin, siis viime kokouksessa, puhuttiin uudesta järjestelmästä, e-maksuista ja niin poispäin. Meidän täytyy käsitellä näitäkin. Toinen asia on sitten se, että monemmat, monemmat, monet yrityksessä Britanniassa saavat enemmänkin tietoa asiasta muilta yrityksiltä kuin, kuin julkiselta sektorilta. Meidän täytyy saada tämä asia kuntoon, koska maksuviivästykset ovat, on tärkeä asia. Meillä on nyt mahdollisuus ja aika saada aika asia järjestykseen ja meidän täytyy varmistaa se, että, että julkishallinto ei ole se, joka, joista useimmat julkishallinnon viranomaiset hoitavat asiansa hyvin. Mutta tällaisena taloudellisena aikana meidän täytyy saada tämmöiset tyyppiset asiat järjestyksen ja pidän tätä mietintöä hyvänä ja odotan innostuksella innolla tulevia viikkoja ja kuukausia. Kiitos, Ross Steeler. Styler. Styler. Kyllä minä nyt muista. Kyllä minä pikkuhiljaa opin. Eikä helpompaa kutsua sinne Catherineiksi. Kyllä minä saan se vielä oikein. Rova Brinkman komissiosta. haluatteko te reagoida näihin ö, asioihin? Meillä on kyllä tilaisuus keskustella vastakin. Ja sitten Rova Weiler voi, voi ne tehdä yhteenvedon. Mutta ehkä muutama kommentti, jos haluat esittää, Rova Brinkman. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikille niille henkilöille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron meidän ehdotuksestamme. Kiitän kaikkia esittelijöitä. Komissio on ihan samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää on analysoida yksityiskohtaisesti tätä ehdotusta. Me tarvitsemme siihen aikaa. Olemme iloisia siitä, että voimme osallistua minikuulemisiin, jota Rova Weiler ehdottaa järjestettäväksi 4. marraskuuta – me olemme käytettävissänne ja muiden esittelijöiden käytettävissä, jotta voimme konkreettisesti panostaa tähän ja vastata mahdollisesti kaikkiin kysymyksiin, jotka ovat nousseet täällä esille tämän minikuulemisen puitteissa. Monia asioita tuotiin esille. Pitää varmasti ottaa uudemman kerran pohdittavaksi se, mikä tuli esille vaikutusten arvioinnissa – Sieltähän löytyy aika paljon vastauksia tänään esitettyihin kysymyksiin. Mm, kysymys, jonka eräs teistä otti esille, puhui viestinnän merkityksestä. Kuinka tärkeää on kertoa oikeuksista, eduista, siitä mitä eurooppalainen lainsäädäntö suo pk-yrityksille, jotta vältytään näistä vältytään maksuviipeiltä. Kyllähän komissio voi rahoittaa näitä tiedotuskampanjoita ja aikoo ne tehdäkin niin ö, omien verkostojensa kautta. Europe Enterprise Network on yksi niistä. Meillä on käytettävissämme tukiverkostoja PK-yrityksille ja tämä maksuviivästysteema on erittäin tärkeä erityisesti PK-yrityksille. Me todella haluamme hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia varojamme, jotta voimme todella antaa oikeata ja hyödyllistä tietoa PK-yrityksille, välitöntä tietoa viestittää eteenpäin verkkojemme, verkostomme välityksellä, jotta tämä tieto tulisi kaikkien niiden tietoon, jotka sitä tarvitsevat kaikissa EU-maissa kaikki, mitä voimme saada tähän liittyvää tukea, PK-yrityksiltä tullaan myös vastaanottamaan ja varmaan pystytään myös toteuttamaan. On varmasti hyödyllistä PK-yrityksille kaikki tämä. Siitähän puhuttiin monest, monta kertaa. Myös kysyttiin, onko jotakin erityistä tehtävää näille mikroyrityksille. Tätäkin olemme työstäneet huolella ja perusteellisesti. Sehän oli yhden erityiskysymyksen aiheena, kun meillä oli julkinen kuulemistilaisuus. Me olemme laatineet tästä taulukoita 223, josta löytyy tarkalleen yritty, niiden kuultujen yritysten mielipiteet ja arvioinnit. Ja voitiin lopulta todeta, että mutta ei se ollut riittävän vakuuttava. Enemmän pitää tehdä mikroyrityksille, enemmän kuin mitä oli jo ennakoitu yleensä pk-yrityksiä varten. Eli tätä kysymystä tullaan vielä hiomaan tarkemmin. Muita kysymyksiä nousi esiin. Miksi on tehty eriytetty kohtelu eri yritysten kanssa yhtäältä ja kaupallisten suhteiden kanssa julkisiin viranomaisiin toisaalta. Tämä on ensiarvoisen tärkeä asia. Meillä on sopimusvapaus taattu. Se, me haluamme sitä myös ylläpitää. Me haluamme taata sitä jatkossakin. Pyrimme jatkossa harmonisoimaan näitä maksuaikoja kaupallisten suhteiden puitteissa yritysten kanssa me haluamme myös noudattaa subsidiariittiperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta, mutta tämä vaatisi jo paljon yksityiskohtaisemman selityksen ja selvityksen minikuulemisen puitteissa. Mutta haluan, että te tajuatte ja tiedätte, että tämä eriminen tai erottaminen subsidiariteetin ja suhteellisuuden välillä tarkoittaa sitä, että jo nyt ehdotusta on tutkittu näiden kahden tekijän valossa. Jotkut MEPit ovat sitä mieltä, äh, anteeksi, kansalliset parlamentit ovat antaneet lausuntonsa tästä ja olivat samaa mieltä komission kanssa näistä kahdesta <clears throat> käsitteestä. Totta kai me voisimme myös palata tästäkin, voimme keskustella tästäkin periaatteellisesta kysymyksestä vielä yksityiskohtaisemmin kun puhutaan könttäsumma summasta viidestä prosentista ja kun puhutaan rangaistuksista, sakkomaksuista, miten sitä voidaan soveltaa, kun on kyse maksujen viivästymisestä, miten julkiset viranomaiset voivat sitä saattaa täytäntöön. Komissio on kyllä pyrkinyt toimimaan siten, että, että ei päästäisi liian korkeisiin lahjontakäytänteisiin, sekin tuli täällä esille. Tämähän on myös erittäin hyvä keskustelun aihe. Saavutammeko tavoitteemme todella? Onko meillä hyvät olosuhteet siihen, että julkiset viranomaiset todella noudattavat sitoumuksiaan, maksavat aikarajojen puitteissa – Tämäkin on todella suhteellisen tärkeä aihe. Ajatellen tämän ehdotuksen elämää tulevaisuudessa. Mitä tulee muihin kysymyksiin, niin on myös äh, tullut korostetusti esille, kuinka tärkeää tässä direktiivissä on kirjata summat, äh, perintämaksut, se on erittäin tärkeää tässä direktiivissä. Kyllähän voitaisiin myös puhua tästä asteikosta tänään artiklan suhteen, mutta jos tämä määräys tulee lainsäädäntöön, jos tämä säädös tulee lainsäädäntöön, niin, niin, niin silloin se täytyy sille täytyy saada myös julkisten viranomaisten hyväksyntä, mutta totta kai erilaiset taulukot, asteikot, prosenttiluvut o, ovat vielä keskustelun alla. Ja minä olen erittäin kiinnostunut kuulemaan teidän näkemyksenne näistä asioista, kun puhuttiin siitä, miten arvioidaan jäsenvaltioiden talousarviota. Nämä tekijät löytyvät vaikutusarvioinnista. Kyllä te löydätte lähes kaiken sieltä tie, vaikutusten arvioista löytyy paljon tilastotietoa, taulukkoa, lähes kokonaisvaltainen näkemys tämänhetkisestä tilanteesta. Se on aika monimutkainen paketti. Tämähän on alue, josta ei ole kuitenkaan tyhjentävästi tai valtavasti vielä tietoa. Haluan kuitenkin sanoa jälleen kerran, että olemme kaikkien esittelijöiden käytettävissä. Te saatte meiltä täyden tukemme tämän mietinnön laatimisessa. Well, thank you very much indeed for... Kiitoksia oikein paljon näistä selkeistä vastauksista ja odotammekin, että saamme kuulla teitä jatkossakin. Nyt herra Kasper, puheenjohtaja, puheenjohtajamaan edustajana on paikalla. En nyt pyydä teitä tänään puhumaan, mutta olen iloinen, että olette paikalla ja kuulemme, kuulemistilaisuuteen teidät myös toki kutsutaan. Ja sitten edustaja Weiler vielä loppukommentit. Ja, Vorsitzender, ich... Äh, niin, puheenjohtaja, minä puhun todella lyhyesti, niin kuin yleensäkin. Kiitän kollegoita kommenteista ja, ja komissiota myös, jossa tuli muutama kysymyskin, muutaman kysymyksenkin, kysymyksenkin vastaus. Me tulemme sel- tutustumaan näihin selvityksiin, jossa on varmasti mielenkiintoisia yksityiskohtia, mutta se mitä en siellä nähnyt, ehkä se voidaan vielä saada myöhemmin, oli nämä kansallisten parlamenttien lausumat. Ymmärtän, että ne saksalaisena minua tämä kiinnostaa erityisesti, koska Saksan parlamentti ei olisi voinut sitä tehdä, no, mutta kyllä kiinnostaa, mitä tanskalaiset ja itävaltalaiset ovat sanoneet. Mutta vielä yhteen asiaan haluaisin puuttua, nimittäin kun, silloin kun sanotaan, että tämä on tiettyjen pk-yritysten kannalta vaikeaa maksaa täsmällisesti – niin minusta täytyy muistaa myös, että tämä talous äh, tämä talous on myös äh, reilua peliä, ellei joku pysty maksamaan sitä, joku toinen joutuu vaikeuksiin. Myös talouselämässä, erityisesti Iso-Britanniassa tämä toimii paremmin kuin me ehkä uskommekaan. Tämä on myös tällainen reilun pelin jut, äh, juttu, nimittäin likviditeettiongelmathan koskevat kaikkia toimittajia tai vastaanottajia. Näin ollen kysymys on siitä, onko 5 prosenttia liian korkea, siitä voidaan keskustella, mutta täytyy olla sanktioitakin, koska muuten kaikki jää ennalleen. Onhan meillä ennenkin ollut sääntöjä, ja ellei sääntöjä jollakin tavalla tiukennita tai ainakin tehdä käytännönläheisemmiksi tai tiukimmiksi, ne, eihän meidän tarvitse edes direktiiviä oikaista. Mietitäänpä nyt kaikessa rauhassa ja minä kiitän näistä puheenvuoroista. Well, thank you very much indeed, uh, Mrs. Weiler. Kiitokset, edustaja Weiler. Tekisin ehdotuksen, mikäli teille sopii, niin meillä on ensi tiistaina, kun valiokunnalla on jälleen kokous, aamupäivä ja iltapäivä, niin olisiko mahdollista, että te siihen mennessä voisitte esitellä jonkinnäköisen aikataulun ja mahdollisen ajan kuulemistilaisuudelle ja konsultoinnista sitten varjoesittelijöiden kanssa? ellei sitten eh, että eri mieltä, niin minun mielestäni meillä oli tässä erittäin hyvä mielipiteen vaihto, enkä minä usko, että meidän pitäisi enää tätä jatkaa, ellei te halua jotain erityistä aihetta ensi viikon esityslistalle. Joten eh, jos teille sopii, niin ensimmäisenä asiana kuudes päivä te saatte raportoida tilanteen. Päättäisin tämän kohdan. Kiitän esittelijöitä, varjoesittelijöitä, komissiota ja neuvostoa ja erityisesti kiittäisin myös tulkkeja tänään ja siksi nyt sitten pyytäisinkin, että olette paikalla huomenna aamuna kello yhdeksän. Meillä on koko joukko mielenkiintoista.